Kära ledamöter, gäster och deltagare. Hyvät parlamentin jäsenet, vieraat ja osallistujat. On mukava, että voin toivottaa tervetulleeksi tänne iltapäivän yhteiseen kokoukseen. Kansalaisvapauksien valiokunnan ja naisten oikeuksien valiokunnan yhteiseen kokoukseen. Iltapäivän kokouksen otsikkona on ihmis kaupan vastustaminen ja miltä tie eteenpäin näyttää, miten voidaan huolehtia ennaltaehkäisystä. Minä haluan mielelläni ajoittaa, aloittaa ajoissa. Syynä se, että edessä oleva iltapäivä on hyvin mielenkiintoinen. Samalla ohjelma on hyvin tiukka iltapäivänä. Me saamme kuulla alustuksia useilta ihmisiltä, joilla on paljon tärkeää tietoa ja tuntemusta ihmiskaupasta ja siitä, miten voimme puuttua tähän ongelmaan. Minä haluaisin lyhyesti mainita kolme seikkaa ennen seminaarin alkua. Ensin kertoisin menettelytavoistamme. Tämän päivän keskusteluissa lähdetään ehdotuksesta jonka Euroopan komissio esitti 29. maaliskuuta 2010. Ja siinä on ehdotus direktiiviksi, jolla ennaltaehkäistäisiin ihmiskauppaa. 95, 395 asiakirja tältä vuodelta. Koska ihmiskaupan uhrit pitkälti ovat naisia ja tyttöjä, Tämä kuuluu sekä kansalaisvapauksien valiokunnan että tasa-arvovaliokunnan toimivaltaan. Ja siksi olemme päättäneet tehdä läheistä yhteistyötä tämän komission ehdotuksen pohjalta. Artiklan 51 mukaisesti omassa työjärjestyksessämme. Siksi tämäkin iltapäivän kokous järjestetään yhdessä ja minä tasa-arvo valiokunnan nimissä pidän alustuksen ja Kinga Göns, joka on kansalaisvapauksien valiokunnan varapuheenjohtaja, pitää seminaarin loppupuheenvuoron. Yhteinen työmme merkitsee myös sitä, että meillä on kaksi esittelijää. Anna Head CD-ryhmästä. Hän edustaa kansalaisvapauksien valiokuntaa – ja Edith Bauer EPP-ryhmästä. Hän on naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunnasta ja meidän esittelijämme ovat molemmat osan aikaa puheenjohtajina tämän seminaarin aikana. Sitten muutama muutos. Aguilera Ruiz Espanjan puheenjohtajavaltiosta – korvataan se randalla. Euroopan komissiota taas edustaa Jakob Orakinski, joka on sen yksikön johtaja, joka käsittelee järjestäytynyttä rikollisuutta. Hän tulee Reinhard Kriegerin tilalle. PACEn Eli ihmiskaupan valiokunta Euroopan neuvostosta on myös edustettuna. Ja kolmanneksi haluaisin kehottaa kaikkia puhujia pitämään tiukasti kiinni puheajasta. Ja kun lähdemme keskustelemaan, Toivon, että kaikki puheenvuorot ovat korkeintaan kahden minuutin mittaisia. Parlamentin jäsenillä on etuoikeus muihin nähden, kun lähdemme keskustelemaan. Igen, varmt välkomna till... jälleen kerran oikein lämpimästi tervetuloa tähän seminaariin. Nyt antaisin puheenvuoron esittelijälle, joka edustaa kansalaisvapauksien valiokuntia. Edustaja Anna Hed, olkaa hyvä. Så mycket ordförande. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, minä ja kollegani edustaja Bauer haluamme toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tänne tähän iltapäivään, jolloin toivottavasti voimme saada hyvin monia hyviä ehdotuksia ideoita siitä, miten voimme yhdessä taistella eh, ihmiskauppaa vastaan Euroopassa. Nyt olemme vuodessa 2010 ja ihmisiä myydään oriksi Euroopassa. Tämä siitä huolimatta, että orjuus kiellettiin jo yli 2050 vuotta sitten. Ihmisiä pakottaa prostituutioon, pakkotyöhön ja kerjäämiseen. Ja heillä on yllättäen omistaja, jolle he vielä ovat jotain velkaa. Ihmiskauppa on yksi kaikkein vakavimmista rikoksista maailmassa. Ja valitettavasti tällainen rikollisuus on jatkuvassa kasvussa. Siinä rikotaan ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksia, joita me EU-ssa pyrimme suojaamaan ja päivittäin säilyttämään. Me tiedämme, että köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat näitä tärkeimpiä syitä ihmiskaupalle. Seksuaalipalveluiden kysyntä ja halpa työvoima myöskin vaikuttavat ongelmasyntyyn. Tämä merkitsee sitä, että meillä täytyy olla kokonaisnäkemys kaikessa siinä politiikassa, joka koskettaa tätä aluetta. Se ei merkitse siis pelkästään rikosoikeutta, vaan myös maahanmuuttoa, sosiaalipolitiikkaa ja muuta. Nyt on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot pyrkivät samaan suuntaan harmonisoimalla lainsäädäntöään näillä alueilla. Meidän täytyy lisätä uhrien suojaa ja yhdessä jakaa hyviä kokemuksiamme ja näin toimia ennaltaehkäisevästi. Tänään meillä on ilo kuulla eri toimijoita ja järjestöiden kokemuksia ja näkemyksiä ihmiskaupasta ja kuulla sitä, mitä mieltä te olette, millä tavalla meidän tulisi toimia, jotta saisimme paremman ja tiukemman lainsäädännön ihmiskauppaa vastaan Euroopassa. Tervetuloa. Jag ska också passa på att hälsa särskilt välkommen till en... Niin, haluaisin erityisesti toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän. Maria Koretsa Bilt on tänne kutsunut teidät paikalle. Tervetuloa. Okei, då lämnar jag över ordet till... No niin, ja näin annan puheenvuoron sitten Jaakobille. Hän on komission edustaja. Thank you very much for the invitation. I'm... Kiitoksia tästä kutsusta. On kunnia olla täällä komission puolesta. Me arvostamme sitä, että meillä on nyt jatkuvasti Euroopan parlamentin tuki, kun olemme vahvistaneet ihmiskaupan torjumista ja kehittäneet uusia lakeja. Jo ennen Lissabonin sopimusta edellisellä parlamentin toimintakaudella ja tietysti myöskin nyt, kun tämä tuki voidaan konkretisoida, kun säädämme lakeja. Euroopan parlamenttihan on nyt tasavertainen lainsääntäjä. Tämä aiheiden kirjo on tänään hyvin vaikuttava, joten haluaisin nyt keskittyä lainsäädäntökysymyksiin, vaikka tietysti on myöskin muita alueita, joissa olemme hyvin paljon mukana. Kuten tiedätte, komissio on tehnyt direktiiviehdotuksen maaliskuun lopussa, ja mielestäni on tärkeää pitää mielessä, että tämä on myöskin historiallinen ehdotus, koska tähän liittyy myöskin lasten seksuaalinen hyväksikäyttö – ja ensimmäinen kunnollinen väline oli nyt komission ehdotuksessa Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua. Ja komission jäsen Cecilia Malmström piti tätä erittäin tärkeänä, että ehdotus saatiin valmiiksi mahdollisimman nopeasti ja siihen kesti muutama kuukausi jälkeen, kun komissio aloitti toimintansa. Tämä lainsäädäntö pohjautuu hyvin pitkälti viime vuoden ehdotukselle, mutta samalla on otettu huomioon keskustelut ja parannukset, joita on tehty neuvostossa. Ja tietysti teksti on nyt saatettu yhdenmukaiseksi myöskin Lissabonin sopimuksen kanssa. Siinä on kokonaisvaltainen lähestymistapa. Uhrien suojelu on mukana. Se on paljon enemmän kuin se, mitä odotettiin eurooppalaista rikoslainsäädännöltä, ja myöskin ennaltaehkäisy liittyy tähän. Olemme hyvin kiitollisia puheenjohtajavaltio Espanjalle siitä, että se on hoitanut näitä neuvoston keskusteluita hyvin tehokkaasti. Ja näin saimme aikaan yhteisen lähestymistavan, jonka neuvosto löi lukkoon viime perjantaina – ja nyt sitten valmistellaan seuraavaa vaihetta, eli syvällistä tekstin käsittelyä parlamentissa. Ja on hyvä, että käydään nyt tätä keskustelua. Tämä on erinomainen pohja keskusteluille. Ja myöskin kahden valiokunnan mukana olo osoittaa, että erilaiset kannat tullaan ottamaan huomioon. Komissio on tulokseen aika tyytyväinen. Olemme huomanneet, että tekstiämme ei ole on muutettu kovinkaan paljon. Neuvoston keskusteluiden jälkeen. Ja tietysti toivomme, että Euroopan parlamentin käsittelyssä saataisiin aikaan jotain parannuksia. Asiat, joita olemme ottaneet esille keskusteluissa, no ehkä mainitsen nyt vain kolme asiaa. Eli ensinnäkin EUn ulkopuoliset kysymykset. Ihmiskauppaan liittyvät kysymykset. Esimerkiksi nämä rikolliset saattavat olla ihmisiä, jotka asuvat EU:ssa, mutta rikokset tapahtuvat EUn ulkopuolella. Ja siksi tämä on myöskin tärkeä elementti, joka tulisi ottaa mukaan uuteen lainsäädäntöön. Tämä nyt ei ole mikään ortodoksinen lähestymistapa, jota komissiossa noudatettaisiin vain joidenkin periaatteiden nojalla, vaan olemme nähneet, että käytännön tasolla tämä on tarpeellista, ja jotta voidaan syyttäjätasolla toimia tehokkaasti ja myöskin poliisin taholla. Toiseksi tähän liittyy ilmainen oikeudellinen neuvonanto jota tulisi laajentaa kaikkiin uhreihin. Ja mikä nyt saattaa vaikuttaa tylsältä byrokratialta, me katsomme, että jos meillä on poliittista tahtoa torjua korruptiota ja parantaa niitä tapoja, joilla kerätään tietoja, näin meillä olisi todellinen näkemys siitä, missä edistystä tapahtuu ja missä ei ja meillä pitää olla kunnollinen raportointijärjestelmä jäsenvaltioista. Ja tiedämme, että jäsenvaltiot eivät halua liikaa byrokraattista taakkaa tästä raportoinnista johtuen. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että direktiivin avulla voidaan vastata näihin kysymyksiin. Toteasin kuitenkin, että vaikka sanoinkin, että komissio on hyvin tyytyväinen tähän tulokseen, Me toivomme, että neuvoston ja parlamentin välinen sopimus saadaan aikaan mahdollisimman pikaisesti. No, täällä on paljon muitakin puhujia, joten päätän nyt tähän. Ja haluaisin vielä toistaa sen, että olemme kiitollisia Euroopan parlamentille siitä, että se on sitoutunut voimakkaasti tähän prosessiin. Kiitos. Tack så mycket. Eh, då går vi Kiitoksia. No sitten nopeasti eteenpäin. Espanjan puheenjohtaja, kauden edustaja, puhuu seuraavana. Eh, hola, buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Ensinnäkin haluaisin oikaista sen, että olen täällä Molinosin tilalla, eli edustan puheenjohtajavaltiota. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä Anhelia ja Eri Poweria – tämän seminaarin järjestämisestä ja kutsusta tänne. Haluaisin kiittää komissiota, komission jäsentä Cecilia Malmströmiä. Ja tämä ehdotus on esitetty nyt Espanjan puheenjohtajakaudella on ollut ilo tehdä työtä tämän parissa. Ja myöskin hyvin monet valtuuskunnat ovat olleet tässä mukana, mukana. Ja siellä on yhdistetty voimat, jotta ehdotusta on saatu eteenpäin ja on päästy yleiseen sopimukseen viime perjantaina Luxemburgissa neuvostossa. Aluksi haluaisin todeta, tämä tyyppiset rikokset liittyvät vielä vuoden 2000 lainsäädäntöön. Ja komission tämänhetkisessä ehdotuksessa on otettu asioita, jo käsiteltiin vuoden 2009 huhtikuussa. Ja kuten komissio totesi, se pohjautui ennaltaehkäisyyn, syytteisen asettamiseen ja rangaistuksiin. Direktiiviehdotus tehtiin siinä mielessä, että meidän pitää vahvistaa ja lähentää kansalaista lainsäädäntöä ja vahvistaa oikeudellisia puitteita. Ja meidän täytyy miettiä rangaistusten maksimimääriä. Näissä asioissahan on langetettu hyvin monenlaisia tuomioita ja tällä tavalla voimme myöskin parantaa lainsäädäntötekniikkaa. Aikaisemmin puitepäätöksessä puhuttiin oikeasuhtaisista ja tehokkaista rangaistuksista ja direktiivin tarkoituksena on parantaa uhrien oikeuksia. Ja heille on tarkoitus tarjota apua ja tukea ja tässä puhutaan lääketieteellisestä, psykologisesta avusta, avunantojärjestelmistä ja tiedottamisesta erityisesti alaikäisille uhreille ja uhrien lapsille, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi. Meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota näihin rangaistuksiin ja tutkimuksiin. Ja hyvin usein nämä uhrit ovat alaikäisiä. Ja näillä toimilla on tarkoitus vahvistaa vastuullisuuslauseketta, jota on käsitelty neuvostossa, ja siinä halutaan suojata uhreja tietyiltä rikoksista. Ja ehdotuksessa on myöskin ennaltaehkäiseviä toimia. Se on innovatiivinen osa. Ja tässä on mukana mahdollisuus käyttää erilaisia palveluita, joissa mukana on ihmiskaupan uhreja. Eli näin annettaisiin rangaistus niille, jotka käyttävät näitä palveluita ja tietävät, että kyseiset henkilöt ovat ihmiskaupan uhreja. Sitten on tiedotuskampanjoita ja sitten on myöskin tiedonantoa virkamiehille ja henkilöille, jotka ovat suorassa yhteydessä uhreihin. Lopuksi haluaisin vielä ottaa esille, että ehdotuksessa on uusia kohtia. Esimerkiksi siinä on puhuttu kerjäläisten asemasta ja siitä, mikä tarkalleen on ihmiskauppaa ja miten voidaan toimia EUn ulkopuolisilla alueilla – Tällä tavalla tarkoituksena on saada aikaan pakollinen oikeusjärjestelmä myöskin EUn ulkopuolella liittyen EUn kansalaisiin, jotka tekevät rikoksia EUn ulkopuolella. Ja myöskin tutkimustekniikka. Se on uusi siinä mielessä, että tähän liittyy esimerkiksi puhelöiden salakuuntelu ja pankkitilien seuranta. Ihan lyhyesti vielä haluaisin sanoa, että puheenjohtajavaltio Espanja on halunnut saada aika neuvostossa sopimuksen, ja nyt asia on sitten parlamentin ja puheenjohtajavaltio Belgian käsissä. Näin tämä teksti voidaan saattaa päätökseen, josta toivottavasti tulee menestys. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron äh, Charlotte Janssenille. Hän on Belgian äh, puheenjohtajavaltion edustaja. Merci. Kiitoksia. Hyvää päivää kaikille. Näin alkuun haluaisin kiittää Libe ja FEM-valiokuntia ja niiden äh, esittelijöitä, edustaja Heidi Bauria mm, kutsusta. Ja Belgian puheenjohtajakauden aikana äh, aiomme tehdä tärkeän prioriteetin tästä ihmiskaupan torjunnasta. Ensinnäkin olemme ilahtuneita siitä, että meillä on tällainen yleisluontoinen suuntaus tästä direktiivistä olemasta, joka on hyväksytty yleistä neuvostossa, oikeusasiasioiden anteeksi, viime viikolla. Ja sitten yhdessä Euroopan parlamentin kanssa pyrimme siihen, että saamme aikaiseksi avoimen ja rakentavan vuoropuhelun. Ja toivomme, että se voidaan viedä päätökseen ja että voimme saada aikaiseksi sopimuksen näiden kahden instituution välille, jotta näin vahvistaa ihmisoikeuksia. Belgia työskentelee hyvin aktiivisesti tämän rikollisen ilmiön torjunnassa. Pyrimme hyvin kunnianhimoiseen lainsäädäntöön, joka suojaa uhreja. Ja olemme hyväksyneet myös sellaisen lähestymistavan, joka integroi samalla erilaiset ennaltaehkäisymenetelmät. Siinä on myöskin suojaavia menettelyitä ja rankaisumenettelyitä. Pyrimme ottamaan käyttöön sellaisen puitteiston, jotta kaikki ne eri kondromit, jotka ovat mukana tässä ilmiössä, tulevat huomioon otetuiksi. Ilmiskaupan vastassa toiminnassa Belgia järjestää 19.10. seminaarin ja siellä käsitellään Tukholman ohjelmassa esille otettuja asioita ja vuonna 2009 hyväksyttyä ohjelmaa. Lisäksi siellä on mahdollisuus antaa puheenvuoro eri tahoille itse kentältä, jolla voidaan puhua tästä haasteesta myös tulevaisuudessa. Yleisesti ottaen konferenssin ensimmäinen päivä keskittyy poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön sekä sisäisesti että myöskin ulkoisesti. Ja toinen päivä taas käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät uhrien suojeluun ja ennaltaehkäisyyn. Useita eri teemoja käsitellään tänä aikana, toisen päivän aikana, joiden joukossa myös tämä yhteinen standardi, jota on kehitelty uhrien suojassa, kuten myöskin uhrien, alaikäisten uhrien suojeluita erikseen esille. Ennaltaehkäisyssä painotetaan yhtäältä niitä arvioinnin tuloksia, joita on saatu tiedotuskampanjasta – mikä tavoitteena on se, että voidaan kohdentaa aloitteita paremmin tulevaisuudessa ja toisaalta voidaan saada aikaiseksi kumppanuussuhteita yksityisen sektorin kanssa. Tässä siis muutamalla sanalla ohjelmamme seuraavaksi puolivuodiskaudeksi ja toivottavasti voimme näin vahvistaa lainsäädäntökehystä ja pohtia tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät tähän ihmiskauppakysymykseen. Kiitoksia. Okej, okay. Eh, then we eh, change speaker. Eh, up. <laughs> Jag har ju svenska över... Niin, täällähän onkin ruotsin tulkkaus paikalla. No niin, nyt vaihdetaan puhuja. Ja sitten meillä tulee ensimmäinen paneeli tänne. Europolin, Eurojustin ja Frontexin edustajat. Tervetuloa. Då fortsätter vi. No niin, jatketaan kokousta ja annankin puheenvuoron Europolin edustajalle Steve Harvey ensimmäisenä. Sorry, I've got the small chair. <laughs> I'm trying to adjust it. Okay. Um, it's nice being such an inform- on mukava, että on tällainen epämuodollinen, mukava viikokokous. No en ole mikään asiantuntija. Olemme täällä varmasti ystävien ja kollegoiden kesken. Kiitos, että Europolkin sai kutsun tulla osallistumaan tähän tapahtumaan. En ole ihan varma, miten minulle tuli nyt tämä tilanne, että joudun puhumaan ensimmäisenä. Puhun ihan lyhyesti joka tapauksessa, ei tämä ensimmäinen eli viimeinen kerta. Euroopan on järjestö, joka ei niinkään keskity lainsäädäntöön. Me tuemme jäsenvaltioita ja tässä mielessä meitä sitovat jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö ja päätökset ja Näistä välineet, jotka vaikuttavat meihin. Me olemme täytäntöönpanohelin, joka hoitaa tutkintaa ja koordinoivaa roolia, pyrkii helpottamaan rajat ylittäviä toimia. Järjestönä me ja minä asiantuntijana, jotkut sanovat ihmiskauppakysymyksissä, pidän tervetulleena uusia aloitteita, jotka parantavat mahdollisuuksia torjua ihmiskauppaa. Minä haluaisin kuitenkin keskittyä vähän perinteisempiin tekijöihin tässä taistelussa. Tämä liittyy kaikki perinteisen poliisitoimintaan. Mitään uusia aloitteita ei ole, jotka tekisivät tyhjäksi perusajatuksen, että rikollinen on saatava kiinni ennen kuin voidaan rangaista. Eli meidän pitää ensin pidättää ihmiskauppaan syyllistyvät – saada syytteeseen ihmiset, jotka ihmiskauppaan syyllistyvät ennen kuin voidaan hoitaa Mitä näitä muita toimia, joita näissä ehdotuksissa käsitellään. Jos emme saa pidätettyä ihmiskauppaan syyllistyviä, emme pysty vähentämään tätä rikollisuutta jotenkin pienemmäksi niin, että sitä pystytään jotenkin käsittelemään. Meidän täytyy luoda sellainen ilmapiiri, joka on vihamielinen ihmiskauppaan syyllistyville. Ihmiskauppaan syyllistyvät ovat ammattilaisia. Ja jos tämä on liian riskialtista alaa, niin siirrytään jonnekin toiselle alalle. Tällä hetkellä mielestäni ympäristö ei ole riittävän vihamielinen, koska meillä on ihmiskauppiaita, jotka toimivat kautta Euroopan unionin ilman suurempia ongelmia. jäsenvaltioiden ponnistelut ovat parantuneet merkittävästi viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana ihmiskaupan vastaisessa taistelussa, mutta parantamisen varaa on edelleen. Kansallinen vastaus on tässä suurempi. Nähdään enemmän kansallista tutkintaa, joka kohdistuu ihmiskauppiaisiin. Nyt on kuitenkin siirryttävä seuraavalle tasolle ja saada lisäaskeleita, joiden kautta tuetaan rajat ylittävää merkittäviä toimintoja, tutkintaa kansainvälisesti. Ja näin käy ainoastaan silloin, kun tunnustetaan se, että alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla tehtävä tutkinta voidaan saada siirrettyä seuraavalle tasolle, voidaan saada ihmisiä syytteeseen yhteistyössä muiden maiden kanssa tai toisessa maassa. Tämä ei ole aina ihan itsestään selvää ensimmäisestä päivästä lähtien. Mutta ensimmäisestä viikosta lähtien joka tapauksessa me Europolissa toivoisimme, että tutkintatieto, joka liittyy ihmiskauppaketjuihin ja tietoon, joka liittyy uhreihin, ihmiskaupan uhreihin tai johonkin, jotka ovat jotenkin tässä verkostossa mukana, että tämä tieto annettaisiin Europolille. Ei ainoastaan Europolille, vaan Interpoliin, Frontexiin, Eurojustiin, näille tahoille, jotka pyrkivät helpottamaan helpottamaan rajat ylittäviä rikosten tutkintaa. Näin voidaan edetä tehokkaammin. Jos siis haluamme tehokkaammin syytteeseen ihmiskaupan syyllistyvät, nämä ihmiset on saatava ensin kiinni. Meidän on pidätettävä siis enemmän ihmiskauppiaita ja tämä tehdään niin, että huolehditaan siitä, että kaikki tieto, joka liittyy ihmiskauppaan, annetaan näille järjestöille, jotka ovat vastuussa – siitä, että tunnistetaan, kuka on kyseessä, saadaan syytteeseen ja saadaan rangaistus. Meillä on hyvin julkinen rooli. Ongelmana me kohtaamme sen, että selkeästi ei tiedosteta sitä ruohonjuuritasolla poliisivoimien joukossa, että me olemme olemassa. Meidän pitää siis lisätä tietoisuutta, että – kaikki järjestöt tulevat tunnetuiksi, että tiedetään, että kautannon työtä tekevien poliisien työ helpottuu ja tehostuu yhteistyön kautta. Pidän tervetulleena kaikkia sellaisia aloitteita, joiden kautta voidaan käyttää erityisiä tutkintatoimia ihmiskauppaa tutkittaessa. Jo pitkän aikaa nyt ihmiskauppaan pidettiin pidetty jotenkin tällaisena – ihmeellisenä rikollisuutena. Tutkinta on hyvin monimutkaista joka tapauksessa, mutta pitäisi voida käyttää samoja menetelmiä kuin silloin, kun tutkitaan nettirikollisuutta tai huumekauppaa tai muuta. Se, että maksetaan ilmiantajille tai salakuunnellaan puheluita ja niin edelleen, näitä menetelmiä käytetään – päivittäin muiden ammattirikollisten tutkintaa, mutta emme näe päivittäin, että näitä käytettäisiin tutkinnassa ja syytteidenpanossa, kun puhutaan ihmiskauppaan syyllistyneistä. En tiedä miksi. Ei minulla ole kaikkia vastauksia siihen, miksi ihmiskauppaa ei pidetä prioriteettina yhtä tarkkaan kuin muita rikollisuuden aloja. Jos se prioriteetti olisi, emme joutuisi säännöllisesti palaamaan tällaisen foorumeihin joissa pyritään saamaan tietoisuus ihmiskauppaongelmista lisääntymään. En halua tässä ketään sinänsä moittia, koska nyt teemme jo paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin on tehty, mutta lisätyötä tarvitaan edelleen. Kuten sanoin alustukseni aluksi, Europol noudattaa lainsäädäntöä kansallista ja eurooppalaista ja kansainvälistä ja toimimme siis omien sääntöjemme mukaan. Meidän pääroolimme on jäsenvaltioiden tukeminen. Me olemme siis tällainen tukeva virasto. Me voimme vain tehdä tiettyjä asioita. Me mielellämme tekisimme enemmän, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että rajat ylittävä tutkinta toimii tehokkaammin. Yksi esimerkki lainsäädäntövälineestä, mekanismista, jota käytetään nyt useammin kuin aikaisemmin. Varmasti Uula lisää tästä jotain. Yhteiset tutkintatiimit. Viisi vuotta sitten tämä oli konsepti ja nyt jo tosiasia yhä useampi jäsenvaltio kääntyy Europolin ja Eurojustin puoleen aloitteineen ja haluavat kehitellä yhteisiä tutkintatiimejä, rajat ylittäviä tiimejä – ammattilaisia, jotka toimivat yhteistyössä kollegani kanssa muissa maissa niin, että voidaan toimia tehokkaammin ihmiskauppaan syyllistyviä vastaan. Ka- kahta tällaista tiimiä tuemme tällä hetkellä. Yhdistynyt kuningaskunta ja Romania on yksi. Siinä puututaan lähinnä juuri siihen rikollisuuteen, johon liittyy esimerkiksi kerjääminen tai muu tällainen kadulla tapahtuva pikkurikollisuus. Ja toinen yhteinen tutkintatiimi, joka ilmeisesti saa alkunsa huomenna yhdistyneen kuningaskunnan ja Bulgarian välillä. Kyse on bulgarialaisista, joita kaapataan yhdistyneeseen kuningaskuntaan taskuvarkaiksi. Nyt on nähty, että main järjestetään erityislentoja esimerkiksi. Kyse on riskiryhmästä lapsista ja meillä on nyt kaksi yhteistä tutkintaryhmää, jotka ovat hyvin tehokkaita välineitä, kun lähdetään tutkimaan rajat ylittäviä rikoksia. Joten haluan optimistisesti lopuksi sanoa, että teemme paljon enemmän kuin aikaisemmin, korkeammalla tasolla, tehokkaammin. Joten ei tässä ole pelkkiä huonoja uutisia, hyviäkin on. Me olemme pääsemässä sellaiseen vaiheeseen, jossa toimimme tehokkaammin, mutta omalta osaltamme meillä ei ole vielä riittävän vihamielistä ympäristöä, joka tekisi ammattirikollisuuden elämän hankalaksi. Nämä ihmiset lähtivät pohtimaan kaksikin kertaa niin kuin lähdetään tällaiseen. Me voimme näin haitata näitä ammattilaisia, saada näin he ehkä siirtyvät muihin, muun rikollisuuden pariin, mutta tällä olisi ainakin vaikutuksia näihin riskiryhmiin, jotka ovat nyt ihmiskaupan kohteena. Yritän olla puhumatta liian monesta eri alasta, joten päätän puheenvuoron tähän ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Tack så mycket, Mr. Harvey. Kiitoksia kovasti, Steve Harvey. Tämän paneelin lopussa on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ja seuraavana puheenvuoron saa Ulla Lorella Eurojustista thank you very, thank you very much. I'm... Kiitoksia. On kunnia siitä, on kunnia, että minut on kutsuttu tähän tärkeään seminaariin. Olen Ruotsin kansallinen edustaja, mutta on vain sattuma, että olen ruotsalainen, koska olen täällä siksi, että olen Eurojustin ihmiskauppatiimin puheenjohtaja ja myöskin lastensuojelun yhteyshenkilö ja edustan lapsikysymyksessä Eurojustia. Ihan lyhyesti kuvailen, mikä on Eurojustin tehtävä. Monet teistä jo tietävätkin tästä. Me olemme yhteistyöyksikkö Euroopassa ja teemme Europolin kanssa läheistä yhteistyötä ja Steve mainitsikin erinäisiä yhteyksiä näiden järjestöjen välillä. Me käsittelemme vakavia rajat ylittäviä rikoksia ja keskitymme järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja me toimimme operatiivisissa tapauksissa. Me emme ole mikään oikeusjärjestö, joka antaisi tukea, vaan me toimimme myöskin käytännön tasolla. Tarkoituksenamme on helpottaa yhteistyötä oikeusviranomaisten välillä jäsenvaltioissa, mutta myöskin kolmansissa valtioissa. Yksi tärkeimpiä välineitämme on toiminnan koordinointi ja syytteeseen asettamiset kyseisissä maissa. Ja me yhdistämme ihmisiä koordinointikokouksissa, eli edustajat eri jäsenvaltioista kokoontuvat Haagissa tai jäsenvaltioissa ja keskustelevat keskenään vaikeista tapauksista. Meillä on paljon asiantuntemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja me järjestämme kokouksia, joissa puhutaan parhaista käytänteistä eri aloilla. Raportteja on saatavana liittyen ihmiskauppaan, lapsiin kohdistuviin rikoksiin. Ehkä olette nähneet niitä tuossa aulassa. Ja meillä on myöskin uutiskirja, jota julkistetaan ja se on myöskin nyt saatavilla. Uuden direktiivin vaikutukset eurojustiin ovat sellaisia, että meillä on parempia mahdollisuuksia asettaa ihmiskauppaan syyllistyneitä syytteeseen ja uusia hyväksikäyttömuotoja on lisätty tälle listalle. Sitten maksimirangaistusten minimitaso on uusi asia. Mutta mielestäni tärkeintä on kuitenkin se, että oikeuskysymyksissä ei katsota ainoastaan alueellisia kysymyksiä ja aktiivisia toimijoita, vaan myöskin passiivisia toimijoita. No, tämä nyt ei kuulu direktiiviin, mutta tämän tyyppisissä tapauksissa Eurojust – silloin, kun on oikeudellisia ristiriitoja eli alueiden välillä, silloin meillä on välineitä ratkoa näitä ongelmia. Me ehkä näytämme lempeiltä, mutta me pidämme kuitenkin järjestäytynyttä rikollisuutta silmällä. Ja siksi haluaisin nyt puhua tästä operatiivisesta työstä tämän esityksen loppuosa. Ensinnäkin ranskalainen tapaus vuonna 2004 Ranskan viranomaiset käynnistivät tutkimuksen aseellisen ryöstön jälkeen Etelä-Ranskassa. Ja saatiin selville, että järjestäytynyt rikollisjärjestö piti sataa naista töissä Euroopassa ja aseellinen rikos tehtiin kolmea prostituoitua vastaan. Ja poliisi sai selville, että tämä liittyi näiden naisten työhön ja tämän järjestäytyneen rikollisjärjestön työhön. Ryhmän päällikkö oli vankilassa Bulgariassa, mutta kuitenkin hän pystyi johtamaan puhelimella ja faksella tätä järjestöä vankilasta käsin. Ja monet tämän miehen sukulaisista johtivat järjestöä ja se pohjautui perhesuhteille. Yksi näistä naisuhreista tässä aseellisessa ryöstössä oli osa tätä järjestöä. Ja tarkoituksena oli, että nainen vastaisi jostain solusta ja mies sukulaisella oli sitten muita soluja, joista hän vastasi. Ja tämä verkosto levittäytyi Ranskaan, Italian, Itävaltaan, Espanjaan ja Alankomaihin. He käyttivät hyvin väkivaltaisia tapoja pitääkseen naiset kurissa. Käytettiin kidnappauksia, petoksia, uhkauksia, väkivaltaa ja jopa murhia. Näitä naisia liikuteltiin eri kaupunkien välillä, eivätkä he pysyneet kovin kauaa yhdessä kaupungissa. Heidät siirrettiin johonkin muualle. Esimerkiksi yksi näistä prostituoiduista aloitti tämän työn 18-vuotiaana. Ja ennen kuin tämä verkko saatiin purettua, hän oli työskennellyt Milanissa, Montpellierissä, Lyonissa, Rotterdamissa, sitten taas Lyonissa ja Montpellierissä. Vuonna 2007 toimittiin koordinoidusti Ranskassa, Bulgariassa ja Italiassa. Sitten on mielenkiintoinen huomio tässä tapauksessa. Nämä ihmiskauppan naisuhrit toimivat niin sanotusti laillisessa prostituutiossa, ja usein asiakkaat eivät voi tietää tätä, elleivät he kysy, ja yleensä he eivät kysy, he eivät halua tietää. Jos on rikos ostaa seksipalveluita ihmiskaupan uhrilta, kukaan mies, joka ostaa seksipalveluita, ei tällaista kysy ja silloin syyttäjä ei voi todistaa tätä oikeudessa. Nämä naiset eivät ole valinneet tätä ammattia siksi, että he haluaisivat toimia siinä. Nämä naiset oli pakotettu prostituution tässä tapauksessa. Tämä on ikävää, mutta tämä on hyvin tavallista Euroopassa tällä hetkellä, eli prostituoidut ovat usein ihmiskaupan uhreja. Jotkut maat ovat yrittäneet tehdä jotain seksipalveluiden kysynnälle. Ja toimet toteutettiin vuonna 2007 ja Ranska määräsi 13 eurooppalaista pidätysmääräystä. Se on tehokas väline ja tutkimus osoitti, nyt on jotain pielessä. Niin. Vuodesta 2002 vuoteen 2006 tämä rikollisjärjestö tienasi 10 miljoonaa euroa näillä toimilla. Naiset saivat pitää 30 prosenttia ansioistaan, mikäli he olivat tuottoisia ja käyttäytyivät nätisti. Ja ryhmä otti 70 prosenttia ja päällikkö otti tästä itselleen 20 prosenttia. Western Unionin kautta rahoja siirrettiin ja 2,5 miljoonaa siirrettiin Western Unionin kautta. Bulgarialaisia yrityksiä ja muunkin maalaisia yrityksiä käytettiin rahanpesuun. Eli likaisesta rahasta tuli puhdasta. Ranska asetti kaksi pidätysmääräystä kahta pää epäiltyä vastaan, mutta tähän liittyy ongelmia, koska nämä kaksi miestä kärsivät rangaistusta Bulgariassa samantyyppisistä rikoksista, ja Bulgaria totesi, ettei ole mahdollista asettaa heitä syytteeseen, koska ensimmäinen syyte kattoi uudet Ranskassa tehdyt rikokset, ja sitä kutsutaan nebis in idem periaatteeksi. Ranska pyysi asiassa Eurojustilta apua, ja muodollisia ja epämuodollisia yhteyksiä oli kansallisten jäsenten ja muiden välillä. Ja euro just järjesti koordinointikokouksen, ja kuten sanoin, se on merkittävä väline. Ja tämän jälkeen tutkijat ja syyttäjät pystyivät keskustelemaan keskenään. Ja tulos oli, että Ranska onnistui kokouksessa osoittamaan, että Ranskassa tehdyt rikokset eivät olleet katettuina Bulgarian syytteessä. Ja pidätysmääräykset, jotka oli lähetty Bulgariaan, hyväksyttiin. Eli vuonna 2008 nämä kaksi pääepäiltyä toimitettiin Ranskaan. Se oli väliaikainen luovutus heidän vankeutensa aikana. Ja vuonna 2008 järjestettiin haastatteluita ja oikeudenkäyntejä. Ja vuonna 2009 heidät tuomittiin kahdeksaan ja kuuden vuoden tuomioihin. Ja vuonna 2010 he kumpikin on palautettu Bulgariaan kärsimään rangaistuksiaan. Tämä on esimerkki käytännön työstä, jota Eurojust tekee – ja tässä on vielä eri yhteystietoja ihmiskaupparyhmälle ja lastensuojeluryhmälle. Ja myöskin on nettisivusto, jossa kerrotaan Eurojustin työstä liittyen lastensuojeluun. Ja voitte nähdä näitä tietoja Eurojustin nettisivuilla. Ja haluaisin kiittää teitä. Tack så mycket, herr Kiitoksia. Ja näin sitten puheenvuoron saa Anna Kristina Jorge äh, Frontexista Brysselistä. Thank you very much. Kiitoksia. Olen Frontexin edustaja Brysselissä ja haluaisin kiittää molempia valiokuntia ja esittelijöitä kutsusta tänne seminaariin, että voimme käsitellä tätä kysymystä. Ihmiskauppahan ei ole Frontexin alkuperäisen toimintaan kuuluvaan, vaan se on tuo siitä säännöksillä 2004-2007. Sen jälkeen Forexin mandaatti on kohdistunut laittoman maahanmuuttoon koordinoimalla jäsenvaltioiden toimenpiteitä Schengenin ulkorajoilla. Frontex on järjestänyt nämä toimenpiteensä ja on ryhtynyt kouluttamaan, tekemään tutkimus- ja kehitystyötä tämän ilmiön ympärillä. Vaikka ihmiskauppa pidetäänkin järjestäytyneen rikollisuuden osana, ja se kuuluu muun muassa Europolin ja kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten toimivallan piiriin, niin on selkeästi ymmärrettävissä, että näiden rikosten uhrit ylittävät Schengenin rajoja yhdessä kauppaajien kanssa. Ja se mahdollistaa sen, että eri laivanvalvontaviranomaiset voivat toimia koordinoidulla tavalla. Tämä on huomioitu Frontexin toiminnassa silloin, kun mahdollisia uhreja on tunnustettu. Lisäksi se on ollut selkeä seuraus Frontexin toiminnasta, kun tarkastellaan ulkorajojen maahanmuuttopaineita. Kaksi aivan erityistä lähestymistapaa tässä suhteessa vaikuttavat Frontexin työhön. Poliittiset aloitteet, joita puheenjohtajavaltiot ovat ehdottaneet eri muodoissa ja eri foorumeilla, ja Frontexin oma toiminnot, jossa se pyrkii ymmärtämään tätä ilmiötä, aivan kuten jäsenvaltiot ovat sieltä pyytäneet. Vuonna 2006 Itävallan puheenjohtajavaltio keskittyi ihmiskauppaan ja siihen, että verrattavissa olevaa tietoa on puutteellisesti saatavissa. Frontex yhdessä Europolin ja Interpolin kanssa oli mukana laatimassa ensimmäistä käsikirjaa, joka koskee verrannollisia indikaattoreita tiedonkeruussa ihmiskauppakysymyksissä. Muiden aloitteiden lisäksi tämä edellä mainittu hanke loi kulmakiven Ruotsin puheenjohtajakaudelle, joka seurasi laatimalla ja hyväksymällä Tukholman ohjelman ja toimintasuuntautuneen asiakirjan, joka koskee ihmiskaupan ulkoista ulottuvuutta. Tämän hankkeen aikana lainvalvontaviranomaiset Europol, Eurojust ja Frontex pyrkivät tuomaan esille asiakirjan, jonka avulla Näiden virastojen välistä yhteistyötä on pyritty parantamaan rikoksen torjunnassa. Asiakirja käyttää erittäin selkeitä sanamuotoja, kun se puhuu virastojen yhteistyön tarpeesta tällä alalla. Tämä on huomioitu Frontexissa ja tällä hetkellä. Ja se on nyt muotoilemassa ja pian myös täytäntöönpanemassa kohdistettuja pilottihankkeita yhdessä Europolin kanssa. Espanjan puheenjohtajavaltio on päättänyt keskittyä edelleenkin tähän asiaan samalla keskittyen myös kaikkein heikommassa asemassa oleviin uhreihin tällä alalla, eli yksi matkustaviin alaikäisiin. Toimintasuunnitelma, joka koskee näitä henkilöitä, on hyväksytty neuvostossa ja Frontexia on pyydetty räätälöimään toimijansa tiedonkeruussa ja tiedon lisäämisessä tällä alueella. Nämä ovat ydinasemassa asemassa kun tehdään kohdennettuja toimintoja tällä alueella. Operatiivisen yhteistyön ja sisäisen turvallisuuden komitea, kuten myöskin neuvosto, ovat jatkuvasti keskustelleet Madrid-raportista, joka pohjautuu pitkälti Europolin ja Frontexin riskianalyysin tuloksiin. Ja samalla se tarjoaa selkeän roolin Frontexille, kun se pyrkii torjumaan ihmiskauppaa ulkorajoilla. Niin, viimeisenä vaan ei vähäisimpänä tuleva Belgian valtio aikoo keskittyä Ruotsin toimintaorientoituneeseen asiakirjaan ja ottaa käyttöön EUn ihmiskaupan vastaisen päivän elo, lokakuussa 2010. Frontex tukee sekä Belgian puheenjohtajavaltiota että eurooppalaista ja kansainvälisen politi- poliittisen toiminnan keskusta, kun valmistellaan tätä suurta tapahtumaa, joka keskittyy kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin tiedon lisäämisessä lainvalvontayhteisöissä. Frontexin sisäiset toiminnat pyrkivät täytäntöönpanemaan näitä aiemmin mainittuja politiikan aloja mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Ja tässä suhteessa Frontexin riskianalyysi on kehittänyt myöskin pilottihankkeen, jossa täytäntöön pannaan niitä ydinsuosituksia, jotka löytyy verrattavissa olevien indikaattoreiden käsikirjasta. Vuonna 2008 yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja Europolin mukanaolon avulla ja kansainvälisten järjestöjen mukanaolon avulla on kehitetty erilaisia indikaattoreita jäsenvaltioiden tiedonkeruuseen. Tämä Alusta, tätä alustavaa hanketta on seurattu vuonna 2009 ja saatu aikaiseksi seuraavia tuloksia. Malli avainindikaattoreista ihmiskaupan vastaisessa tiedonkeruussa, myöskin malli yhteisiin toimiin, päivitetty yhteinen tilannekatsaus ja parempi vaihto Europolin ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Pääasiassa lopputuloksena, joka äskettäin on tuonut esille, tuotu esille, koskee ihmiskaupan uhrien riskiprofiileja, kuten myöskin ihmiskaupan harjoittajien riskiprofiileja. Se pohjautuu 27 jäsenvaltion tietoihin ja kattaa vuonna 2008. Se antaa meille yleiskatsauksen tilanteessa ihmiskaupassa EUn jäsenvaltioissa. Muun muassa se jäsentelee ne pääasialliset kansallisuudet, jotka saattavat joutua ihmiskaupan uhreiksi EU-ssa ja selkeästi osoittaa, missä maissa suurin osa näistä uhreista on löydetty. Samalla se kuitenkin osoittaa, että EUlla on edelleenkin ongelmia löytää verrannollisia määritelmiä kansallisella tasolla, mikä saattaa johtaa päällekkäisyyksiin tai ilmiön huomion, huomiota jättämisen. Ja näin ollen kuva saattaa vääristyä. Siitä huolimatta tämä tuote voi olla erittäin hyödyllinen lainvalvontaviranomaisille EU-ssa, sillä se samalla profiloi ihmiskaupan harjoittajia. Tämän tyyppiset profiilit lisäävät tietoa ja tarjoavat tärkeää taustatietoa eri äh, asianpiirissä toimijoille. Tässä ensimmäiset toimijat ovat niitä, jotka ensikädessä auttavat mahdollisia tai todellisia ihmiskaupan uhreja, riippumatta, riippuen siitä, että ovatko tulossa tai menossa Schengenin alueelle. Frontex on kehittänyt myös erityisiä koulutustoimintoja sen jälkeen, kun se on esittänyt koordinoiden ehdotuksensa ihmiskaupan torjumiseksi ja uhrien suojaamiseksi – Jäsenvaltioiden tavoitteena on edistää säännöllistä virkamiesten koulutusta, jotka saattavat joutua tekemisiin uhrien ja mahdollisten uhrien kanssa, mukaan lukien poliisin virkamiehet ja rajavalvontaviranomaiset. Ja Frontex on läheisessä yhteistyössä Sepolin kanssa, jotta se voi tarjota jäsenvaltioille kohdennettua tukea. Haluaisin ottaa esille myös kanssanne Frontexin viraston huolenaiheen, joka koskee sitä, että Frontex-asetus, joka on edettu vuonna 2010 helmikuussa, kuuluu yhteispäätösmenettelyn piiriin ja siitä neuvotellaan täällä parlamentissa. Keskustelut käydään myös neuvostossa. Ja haluaisin huomauttaa tässä asiasta, joka liittyy suoraan ihmiskauppaan. Kuten tiedätte, Frontex tällä hetkellä ei voi prosessoida yksilökohtaista tietoa. Euroopan kollegammekin on todennut sen, että on erittäin tärkeää vaihtaa tietoja ja varsinkin ihmiskaupan puolella. Silloin kun pyritään tunnistamaan mahdollisia uhreja tai ihmiskaupan harjoittajia ulkorajoilla, niin olisi erittäin tärkeää, että yhteistyötä tekevät virastot, Europol ja Eurojust varsinkin, mutta myöskin kansalliset lainvalvontaviranomaiset voisivat saada käyttöönsä sellaista tietoa, jota voidaan kerätä Frontexin operaatioiden aikana. Eli kun keskustellaan tästä asiasta Euroopan parlamentissa, haluaisinkin pyytää teitä pitämään mielessänne sen, että Frontex tarvitsisi tätä tietoa omia käyttötarkoituksia varten, varsinkin kun se pyrkii parantamaan riskianalyysituotteitaan ja pyrkii kehittelemään hyvin kohdennettuja yhteisiä toimia. Mutta se ei käyttäisi sitä tutkimukseen eikä myöskään säilöistä mihinkään tietokantaan. Frontex tarvitsisi vain toimivallan, että se voisi prosessoida ja viedä eteenpäin henkilötietoja asianmukaisille kansallisille eurooppalaisille viranomaisille, jotka sitten hoitavat tutkimustyön ja syytteisen asettamisen. Kiitoksia siitä, että vitsitte kuunnella. Tack så mycket. Det har varit väldigt intressant att lyssna på er från... Eh, Kiitoksia. On ollut erittäin mielenkiintoista kuunnella teitä ensimmäisen panelin edustajia. Ja nyt on sitten mahdollisuus esittää yleisön puolelta kysymyksiä on erittäin tärkeää, että pysytte puheajassa, siis maksimi kaksi minuuttia niin, että mahdollisimman moni ehtii esittämään kysymyksiä. Anna Gomes ensimmäisenä. Thank you. Thank you so much. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia tästä aloitteesta tuoda näitä asiantuntijoita tänne kahden valiokunnan kuultavaksi. Haluaisin nyt kysyä, keneltä tahansa paneelin jäseneltä. Onko heillä tietoa siitä, onko jokin erityinen arkaluotoinen ihmisryhmä lapset, mutta nimenomaan vauvat. Eli usein vauvat ovat ihmiskaupan uhreja sen varjolla, että käytetään oikeudellisia välineitä eli kansainvälisiä adoptointijärjestelmiä. Onko teille tullut tämän tyyppisiä tapauksia käsiteltäväksi? Haavi mainitsi nämä sopimukset Romanian ja Yhdistyneen kuningoskunnan ja Bulgarian välillä. Tähän liittyy monen tyyppisiä maita. Ja haluaisin kuulla, Onko teillä jotain kerrottavaa tästä näkökulmasta? Ja kun käsitellään järjestäytynyttä rikollisuutta ja näitä rikosjärjestöjä, nehän ovat taitavia mukautumaan riskeihin ja etsivät oikeudesta suojaa samalla tavalla kuin prostituution osalta. Eli mikä nyt sitten on tämän mekanismin tila? Sitten paneelissa puhuttiin siitä, että direktiiviin pitäisi ottaa mukaan EUn ulkopuolinen oikeustilanne. Ja joissain tapauksissa esimerkiksi Euroopan kansalaiset ovat olleet mukana lasten kauppayrityksissä toisista maista. Me kaikki muistamme tapauksen, joka oli Amerikassa jokin aika sitten. Eli Chadissa. Kyse oli lapsista, jotka eivät olleet edes, edes Chadin kansalaisia, eivätkä ainakaan orpoja. Ja nämä ihmiset asetettiin syytteeseen, koska olivat mukana tällaisessa verkostossa. Voisiko joku teistä kommentoida tätä? Kiitos. Vi gör så att... No tehdäänpä niin, että esitetään nyt tässä muutama kysymys ensin ja sitten tältä paneelista voidaan vastata. Silvia Kostale puheenvuoro, mutta vielä kerran pyydän pitäytymään puheenajassa niin, että mahdollisimman moni saa tilaisuuden kysyä. Edustaja Kostale. Ringrazio molto per questi interventi che sono stati di grande interesse. Kiitos oikein paljon näistä esityksistä, jotka esittivät hyvänä avauksen tähän aiheeseen. Ensinnäkin, oletteko sitä mieltä, että ensi askeleena pitäisi harmonisoida lainsäädäntöä vuodelta 2004 asti, kun ajatellaan sitä, että uhreille annettava apu ja tuki ei ole riittävää. Kokemuksen mukaan on sanottava, että näiden raportoitujen tapausten pohjalta on ehkä vaikea toimia näiden välineiden mukaan. Mitä kansalaisiin tulee, meidän pitäisi olla läheisessä yhteistyössä kansalaisjärjestöihin, jotka ovat kautta vuosien olleet ratkaisevassa roolissa pyrkiessään yhteistyöhön poliisin ja tuomioistuimen kanssa – No me tarvitsemme koordinointia varmasti komission tasolla. Kolmanneksi tärkeitä välineitä on käytössä omassa maassani Italiassa esimerkiksi. Kun puhutaan salakuuntelusta, nettirikoksia ei ole tässä mainittu, mutta tämä on kuitenkin osa – ihmiskauppaa, kuin kaikki internettiä käyttävät. Ehkä saattaisi olla muitakin välineitä, mutta tänään, kun olen kuunnellut alustuksia, tarvitsisimme ehkä enemmän toimia juuri tällä alalla. Då lämnar fru Cornelia Ernst. Cornelia Ernst, seuraavana. Yksi asia ensinnäkin Frontexin edustajalle. Meidän täytyy tehdä selkeä ero ihmiskaupan suhteen, kun puhutaan tästä kohdasta kaksi, joka on tässä paperissa. Ja siinähän puhutaan siitä, että kyse on hyväksikäytöstä, väärinkäytöksistä, huijauksista. Eli tällaiset toimet liittyvät ihmiskauppaan, mutta se on sitten eri asia kuin laiton maahanmuutto. Tässä on puhuttu myöskin laittomasta maahanmuutosta, mutta laiton maahanmuutto ja ihmisten salakuljetus ovat kaksi eri asiaa. Ja sitten on vielä ihmiskauppa. Eli mihin miten tämä ero sitten tehdään selväksi. Sitten toinen asia. Sitten kerjääminen. Esimerkiksi monet vanhemmat käyttävät lapsiaan hyväksi kerjäämisessä. Sehän on erikseen mainittu tässä, eli se on tietysti hyväksikäyttöä ja miten tämä sitten otetaan huomioon. On aika ongelmallista, mikäli näitä eroja ei tehdä. Fru Britta Thomsen, varsågod. Britta Thomsen seuraavana. Kiitoksia. Ja kiitoksia myös näistä esityksistä. Minä haluaisin tarkastella tätä kysyntäpuolta. Viime paneelissa todettiin, että luokiteltaisiin ikään kuin se, minkälaisia, minkälaiset palvelut tulisi kriminalisoida. Ja Ulla Laurel, Your Justice, tämä tota kysymys on teille. Olisi ollut vaikea kriminalisoida asiakkaita vapaan prostituution piirissä, koska asiakkaat eivät kysy, ovatko prostituoidut ihmiskaupan uhreja vai eivät. Tämä ei kuitenkaan estä heitä väärinkäyttämästä naisia. Sillä olemme useissa kokemuksissa me Tanskassa nähneet että nämä ihmiset ovat ihmiskaupan uhria, niin asiakkaat sanovat, että ihan sama. Ja esimerkiksi punaisten lyhteen alueella Amsterdamissa ja koko siellä, koko sillä alueella nähdään, että tämä ei suinkaan estä ihmiskauppaa. Miten siis uskotte, että voisimme saada aikaiseksi sellaista lainsäädäntöä, jonka avulla voitaisiin kriminalisoida asiakkaiden toiminta laillisen prostituution piirissä. Herr eh, Papanikolaou. <laughs> Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες... Kiitos oikein sydämellisesti mielenkiintoisista tiedoista – joita olemme saaneet. Tämä on meille suureksi avuksi, näin saamme kattavamman käsityksen tästä vakavasta ongelmasta. Tänään on julkaistu YK tutkimus, kertomus, ja on kerätty tietoja 155 valtiosta. Minulla on kysymys laajalaisempikin kysymys. Nyt kun ajatellaan esimerkiksi tuomioita useimmissa näistä maista, niin 100 000 ihmistä kohden puolitoista tuomiota. No minä kysyn nyt, miten me voimme tässä tehostaa – toimiamme, miten voidaan luoda lisää mekanismeja, kun ongelma on ehkä rakenteisiin liittyvä jäsenvaltiossa tai Euroopassa, tai pitäisikö tässä nyt myöskin miettiä poliittista tahtoa? Onko niin, että poliittista tahtoa ei ole vielä riittävästi? Kollegoiden kansallisista parlamenteista pitäisi ehkä myöskin enemmän painottaa tätä näkökulmaa. Kiitos. Herr Brons, ordet är ditt. Edustaja Brons, seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihmiskauppaa pidetään aika erilaisena tavallista taloudellisesta toiminnasta. Itse asiassa se on vain äärimmäinen muoto nykyaikaisesta kapitalismista. Molemmat asettavat ihmisen objektin asemaan, eivätkä pelkästään, ja pyrkivät samaan aikaiseksi taloudellisia voimavaroja. Itse asiassa modernissa kapitalismissa palkataan ja annetaan potkut ihmisille ilman mitään myötätuntoa, aivan kuten ihmiskauppajakin tekee. Laiton ihmiskauppa, laiton maahanmuutto ja se, että tuotanto siirretään sinne, missä työvoima on halvinta, ovat kaikki osa tätä samaa ongelmaa. Minun näkemykseni on se, että ihmiskauppa kaiken kapeimmassa merkityksessään muuttaa ilmapiiriä ja meidän täytyy pyrkiä tähän, että saamme sen estettyä. Minusta on ollut hyvin paljastavaa, edustaja Frontexista nimenomaan totesi, että tietyt maat ovat sellaisia, jotka tarjoavat, jos on hyvin paljon näitä uhreja. Olettaisin, että maat, joissa palkkataso on aika matala, ovat tällaisia, mikä selkeästi näyttää, miten hankalaa on, kun samalla työmarkkinoilla on eri palkkataso. Mietin vain, että ovat jotkut väestöryhmät myöskin erityisesti edustettuina uhrien joukossa. Ja minusta on ollut hyvin paljastavaa, että, että Schengenin sopimus, varsinkin rajojen avaaminen, on helpottanut ihmiskauppaajien toimintaa. Kiitoksia. Fru Edith Bauer, varsågod. Edith Bauer, seuraava. Thank you very much for this Kiitoksia tästä mahdollisuudesta Minäkin haluaisin kiittää teitä näistä esityksistä. Meillä on paljon kysymyksiä, mutta otan esiin vain kolme lyhyttä. Mikä on tämänhetkinen arvio siitä, kuinka paljon EU:ssa on ihmiskauppaa? Haluaisin kuulla vähän enemmän näistä uusista trendeistä. Onko jotain uusia trendejä ihmiskaupassa? Viimeksi, kun käsittelemme näitä kysymyksiä, trendinä oli se, että ihmiskauppa työmarkkinoilla kehittyi. Eli mikä on hetkinen tilanne? Sitten kolmas kysymys. Ihmiskauppa EUn sisällä mikä oli arvio siitä, millaisia syitä tälle ihmiskaupalle on. Minusta tuntuu, että kaikki ponnistelumme keskittyvät ihmiskaupaa vastaan kolmansista maista, emmekä niinkään käsittele ihmiskauppaa EUn sisäpuolella. Kiitoksia. Tack så mycket. Och så sista frågan. Kiitoksia. Viimeinen kysy- viimeisen kysymyksen esittää sitten viimeinen kysyjä. Eh, <clears throat> eh, ante todo, muchísimas gracias por su... Niin ensinnäkin haluaisin kiittää teitä näistä esityksistä. Ja esittelijänä naisten oikeuksien valiokunnasta liittyen eurooppalaiseen uhrien suojelumääräykseen. Kyseessä on mietintö, jota ollaan laatimassa ja tarkoituksena on se, että uhrit saavat samanlaista suojelua kaikkialla EU:ssa ja että olisi, jos yhdessä maassa on suojelumääräys, sitä voidaan odottaa myöskin muissa maissa. Ihmiskaupan uhrit, no heihin liittyy jo yksi direktiivi, jota nyt noudatetaan. Ja haluaisin ihan konkreettisesti kysyä. Tässä perusteluosassa, koska nyt haluan, että tämän kunnianhimoinen ja kattaisi kaikki ihmiskaupan uhrit. Eli konkreettinen kysymykseni olisi, uskotteko, että tosiasiallisesti tällä direktiivin kautta voidaan auttaa ihmisiä, mikäli tämä rikoksen syyllistynyt pitää tunnistaa, eli ihmiskauppakysymyksissä. Ja kun puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, siellä yleensä tiedetään, kuka on rikollinen henkilö tai ryhmä. Mutta olisiko kuitenkin hyvä, että myöskin uhrit otetaan mukaan tähän direktiiviin? Kiitos. Tack så mycket för eh, alla dessa... Kiitoksia kaikista näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Ennen kuin annan puheenvuoron paneelin jäsenille, niin minullakin on kysymys ja kehoitus. Ensimmäinen kysymykseni on se, että millä tavalla uskotte, että voimme yhdessä toimia paremmin, kun pyrimme keräämään tietoja? Ensinnäkin Euroopan unionissa, mutta toiseksi myös globaalisti katsoen. Jos haluamme päästä jonnekin, niin meidän täytyy saada paremmin, parempaa tietoa ja katsoa, millä tavalla se toimii eri jäsenvaltioissa. Kehoitukseni on Frontexille. Mainitsit, että meidän täytyy kouluttaa virkamiehiä tulevaisuudessa ja toivonkin, että tässä virkamieskoulutuksessa katsotaan myöskin sukupuolinäkökulman lisäksi lapsinäkökulmaa Hyvin monet lapset joutuvat ihmiskaupan uhriksi ja siitä syystä on tärkeää, että meillä on sukupuolen näkökulma ja lapsin näkökulma. Ja voitte vastata nyt sitten lyhyesti. Aloitetaanpa sieltä reunasta Ulla Laurel Your Justice. Så, tack. Jag <clears throat> väljer att svara på svenska för jag har lyssnat. Kiitos. Vastaan ruotsiksi, kun olen kuunnellut ruotsinkielistä tulkkausta. Aloittaisin lopusta, tuosta viimeisestä kysymyksestä. Europolilla on mahdollisuus kerätä tietoa, kun puhutaan tiedustelun tasosta, jos Europolia tarkoit, käytetään jäsenvaltioiden puolelta mahdollisimman pitkälti, niin – tietopankista tulee hyvä väline. Steve varmasti voi vastata näihin Analyze Working Files. Ne ovat loistoväline. Yksi asia, joka ohjaa toimintaa, on se, että kerätään tietoa tuomioistuinten tasolta – ja tätä kautta saadaan lisämahdollisuuksia taistella tämän tyyppistä rikollisuutta vastaan. Adoptiokysymyksiin liittyen käsittääkseni adoptiota ei ole käytetty lapsikaupan välineenä. Olen samaa mieltä siitä, että lainsäädännön harmonisointi helpottaa tilannetta silloin, kun on erilaisia ratkaisuja siihen, miten suhtaudutaan oleskelulupiin esimerkiksi. Ihmiskaupan, ihmissalakuljetuksen alalla käytetään varmasti lainsäädännön porsaareikia, että voidaan siirtää ihmisiä maasta toiseen. Sitten kysymys, joka oli melko suoraan minulle osoitettu, kysyntään liittyvä kysymys. Minä tarkoitin sitä, että jos kriminalisoidaan seksin ostaja silloin, jos ostetaan henkilöltä, joka on ihmiskaupan uhri, ja että tämä pitää voida osoittaa, jotta joku saisi tuomion, niin tällainen lainsäädäntö on mielestäni melko turha. Olen puhunut syyttäjien kanssa, jotka toimivat maissa, jossa on tällaista lainsäädäntöä. Ensin oltiin ylpeitä tästä lainsäädännöstä, ja sitten kun kysyin, kuinka moni on asetettu syytteeseen ja tuomittu, niin silloin ei ollut mitään esimerkkejä antaa, joten minä en usko, että tämä on mitenkään ratkaisu. Kun puhutaan laillisesta prostituutiosta, niin se kuulostaa jotenkin myönteiseltä asialta, mutta jos ajatellaan, että joissain maissa 80 prosenttisesti laillisen prostituution toimivista naisista on ihmiskaupan uhreja, niin kaksi kymmenestä ostaa ehkä seksipalveluita muilta kuin ihmiskaupan uhreilta. Siksi henkilökohtaisesti, en ikään eurojustin edustajana, henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että seksipalveluiden kriminalisoiminen kaiken kaikkiaan ei ole suuri askel. Oliko tässä siellä muuta sitten? Sulle sen tiedä tästä tarpeeksi. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta harmonisoinnin osalta tietenkin on niin, että jos suoja on sama kaikkialla, niin silloin se on paljon tehokkaampaa kuin jos tilanne vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Ehkä voin päättää puheenvuoroni tähän. Kiitos. Harvey. Ja seuraavaksi Harvey. Okay, hopefully I've recorded every question. Um, so, uh... Toivottavasti nyt pystyn vastaamaan kaikkiin järjestykseen, eli vauvat. Monissa tutkimuksissa on keskitytty naisten tutkimuksiin, jotka ovat viimeisenä raskaana ja joilta tarkoituksena on ottaa vauva ja käyttää sitä adoptioissa. Se nyt ei ole kovin laajaa ihmiskauppaa, mutta jotkut ihmiskaupparyhmät ovat kuitenkin keskittyneet tällaiseen toimintaan. Ja siinä on suuret voitot kyseessä epätavalliset parit, jotka eivät halua käyttää adoptiopalveluita tai haluavat kiertää sitä, ovat valmiita maksamaan suuria summia saamakseen haluamansa lapsen. Nämä ihmiskaupat käytävät hyväkseen tiettyjen henkilöiden heikkoja kohtia. Eli ihmiskauppaa laittomissa adoptioissa on olemassa, mutta sitä ei kuitenkaan ole kovin laajasti, mutta sitä on myöskin eu ssa Sitten lakien harmonisointi. No meidän tietysti tulee miettiä, millaisia eroja on eri ihmiskaupparyhmien välillä. Ihmiskauppajat ovat ammattimaisia rikollisia ja EU on kannattava markkinapaikka. Ja halutaan tietysti toimia siellä, missä on vähiten riskejä. Eli meillä ei ole tätä vihamielistä ympäristöä, josta puhuin kaikissa jäsenvaltioissa. Joskus tähän liittyy kunnollisen lainsäädännön puuttuminen tai lainsäädännön puuttuminen, joka puuttuisi varsinaisiin kysymyksiin. No sitten vuoropuhelu kansalaisjärjestöjen kanssa. No, se on erittäin keskeistä. Olen ollut mukana näissä kysymyksissä 30 vuotta ja ihmiskauppa on yksi monimutkaisimpia asioita, joita olen koskaan tutkinut. Jos tutkimus onnistuu ja ihmisiä saadaan syytteeseen, sitä ei voi tehdä ilman kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa. Poliisiviranomaiset eivät voi torjua ihmiskauppaa omillaan, vaan meidän on oltava yhteistyötä muiden virastojen ja instituutioiden kanssa. Kokemukseni mukaan tehokkaat ihmiskaupan torjuntayksiköt ovat esimerkki siitä, miten poliisit tekevät yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa – joko muodollisten yhteisymmärryspöytäkirjan kautta tai sitten laillisten sopimusten kautta. Kansalaisyhteiskunnan on voitava luottaa siihen, mitä poliisit tekevät tietojen kanssa, ja poliisien on voitava luottaa kansalaisjärjestöihin, kun käsitellään näitä uhrikysymyksiä. Internet ja sen rooli ihmiskaupassa – No, tämä riippuu lainsäädännöstä ja se, miten määritellään salakuunteluoikeudet monissa maissa. Se liittyy siihen, millä tavalla tietoa lähetetään, ja internet tietysti on osa tätä. No se, jos internet unohdettaisiin kommunikointivälineenä, rikollisjärjestöjen välineinä, no se olisi tietysti hyvin lyhytnäköistä. Sitten täytyy miettiä internetrikollisuutta ja mikä on sitten ihmiskauppaa. No sitten tarvitaan internetrikollisuuden erityisasiantuntijoita. Tämähän nyt mainittiin yhdessä kysymyksessä, eli mikä ero on ihmiskaupan ja laittoman maahanmuuton edistämisen edellä välillä. No tietysti ne menevät osittain päällekkäin. Eroa ei aina ole helppo tehdä, Eli täytyy tietää, että ihmiskauppa on olemassa, mikäli on töissä raja-alueella. Täällä puhuttiin rajavartiohenkilökunnan henkilökunnan kouluttamisesta. Siellä käsitellään kaiken tyyppistä rikollisuutta. Ja olen tehnyt yhteistyötä kollegoiden kanssa näissä maissa. Eikä ole vain yhtä rikollistyyppiä, vaan siellä hyvin laajasti ymmärretään, millaisia uhkia liittyy näihin rikollisryhmiin, jotka yrittävät edistää laitonta maahanmuuttoa tai sitten ne, joita kaupataan yli rajojen. Sitten kerjääminen. Se oli hyvä kysymys. Ja myöskin vanhempien roolista puhuttiin. Esimerkiksi tutkimus yhdistyneen kuningaskunnan ja romanien välillä, joka keskittyy lähinnä romanilasten kauppaan – ja tämähän liittyy tähän Britannian kollegan kysymykseen, jossa puhutaan näistä haavoittuvista ryhmistä. Jos vanhemmat ovat mukana lapsen kaupassa, he saavat joko välityspalkkion ihmiskauppajalta tai saavat sitten rahaa lapsen käytöstä. Tai sitten vanhemmat ovat mukana tässä kaupassa suoranaisesti. ja ovat itse näitä kauppiaita. Eli tässä on hyvin monenlaisia haasteita, kun tehdään tutkimuksia, jotta saataisiin lausunto lapsiuhrilta silloin, kun vanhemmat ovat rikoksen tekijöitä. No, mikäpä, kukapa lapsi antaisi lausunnon omia vanhempiaan vastaan. Ja silloinkin, kun on jonkinlaista riippumattomuutta, tässä tapauksessa lapset ovat tietynlaisen paineen alaisina – ja pitävät yhtä perheensä kanssa. Oli Britanniassa viime vuonna ja käsittelemme näitä kysymyksiä. Ja saimme huomata, että siellä oli yksi tyttö esimerkiksi, joka oli mahdollinen ihmiskaupan uhri. Hänet oli viety turvalliseen paikkaan ja hän oli karannut sitten ikkunasta yöllä ja palasi näiden ihmiskauppiaiden eli perheensä luokse. No, miten voidaan käsitellä uhria, joka ei halua tehdä yhteistyötä? Ja lapset, jotka ovat olleet lapsikaupan uhreja perheensä taholta, ne ovat esimerkkejä siitä, millaisia ongelmia on lapsiuhrien ja lapsiepäiltyjen suhteen. No nyt puhut tästä kysyntäpuolesta kovin paljon. Se on tietysti ollut moottori, tässä, ja miten sitä käsitellään, se on hyvin monimutkainen kysymys, mutta seksin ostamisen kriminalisointi, mielestäni olisi hyvin hankala poliisin kannalta. Sitten YK on raportointi, kuinka paljon tuomioita annetaan. No, se on tietysti tärkeä kysymys kaikilla aloilla. Hyvin paljon aikaa menee tutkimuksiin, jotta nämä ihmiset saadaan tuomioistuimiin, mutta erinäisistä syistä tuomioita ei tule, tai sitten kun niitä tulee, ne eivät kuitenkaan heijastele näiden rikosten vakavuutta. Sitten ihmiskaupan uhrit taloudellisena resurssina, no he ovat omaisuutta. Tästä tulee voittoja, joita me nyt tiedetään. Ja meidän täytyy muuttaa tätä ilmastoa, mutta tässä taloudellisessa ilmastossa, joka meillä nyt on, Tämä on hyvin vakava ongelma. Sitten erinäiset kansaryhmät. No viisi vuotta sitten tehtiin kartta siitä, mistä näitä uhreja tulee. No nyt kun Schengen-rajat ovat poistuneet ja enää ei tarvitse näyttää henkilötodistusta rajat ylittäessä ja se on helpottanut ihmiskauppaa. Ei voida sanoa, että jot, jotkut maat ovat maita, joista valtaosa uhreista tulisi esimerkiksi... Jaha, selvä. Niin. On britti kansallisia, jotka matkustavat Skandinaaviaan väärinkäyttötarkoituksesta. Nämä eivät ole mitään kolmannen maiden kouluttamattomia uhreja, vaan kyse on naisista, joilla on yliopistokoulutus, jotka ovat kahden, kolmen kielen taitavia ja jotka pystyvät toimimaan nykymaailmassa, joita kuitenkin kaupataan nykymaailmassa. Heidän heikkoutensa löydetään ja heitä käytetään sitten hyväksi. Ja tähän minun täytyy nyt lopettaa. Thank you. Fru ha. Kiitoksia. Ja seuraavana sitten äh, Frontexin edustaja. Okay, and as I see that we are already... Niin, ja kun tässä nyt aika on kulunut näin paljon, niin puhun hyvin lyhyesti. Frontex käsittelee vain rajavalvontakysymyksiä, joten en keskity sitten äh, tutkimuksiin tai suuntauksiin tai muuhun. Tärkeä kysymys on se, että voimmeko erotella ihmiskaupan ja laittoman maahanmuuton toisistaan. Mitä rajaa näiden kahden tilannetyypin välillä ei voida vetää. Ihmiskauppa sisältää varmaankin myös laajemman laittoman maahanmuuton käsitteen, sillä kaikki kaupatut ihmiset ovat sellaisia, joihin voidaan soveltaa laittoman maahanmuuton kriteereitä. He eivät ylitä rajoja oikein asiakirjoihin. Euroopan lainsäädännössä hyvä puoli on se suoja, joka voidaan tarjota ihmiskaupan uhreille. Esimerkiksi se, että pyritään ottamaan käyttöön tarjoamaan oleskelulupaa silloin, kun on jouduttu ihmiskaupan uhriksi. Tärkeä kysymys koskee myös koulutusta ja tietojen lisäämistä rajavalvontalaitoksessa. Ja henkilö, joka heillä edessään on nimenomaan uhri. Tämä ei ole kuitenkaan mikään helppo tehtävä silloin, kun rajavalvontaa harjoitellaan, ulko- harjoitetaan ulkorajalla – aika ei ole paljon käytettävissä ja se ei ole helppoa, varsinkaan tuossa ensi tarkastuksessa löytää tällaista uhria. Siitä syystä rajavalvojen koulutus on oleellista, jotta heille voidaan antaa mahdollisimman paljon tietoa ihmiskaupan luonteesta ja toimintamuodoista. Ja silloin voidaan tunnistaa ihmiskaupan uhri. Ja voidaan tunnistaa myöskin nämä henkilöt ja sitten viedä heidät seuraavan asteen kuulusteluun ja nähdä, että millä tavalla tällaisessa tilanteessa toimitaan. Koulutuksessa luonnollisesti keskitytään niihin henkilöihin, jotka ovat tämän rikoksen uhreja. Ja luonnollisestikin yksin matkustavat alaikäiset – ovat keskustelun kohteena eri puolilla Euroopan unionia ja Espanjan puheenjohtajavaltio on tämän ottanut mukaan ohjelmansa ja Frontexiakin on pyydetty tarjoamaan erityiskoulutusta, joka koskee yksin matkustavia alaikäisiä, mikä on erittäin vaikea tilanne käsiteltäväksi ulkorajoilla. Ja olen samaa mieltä sinne kuin mitä useimmat kollegat totesivat tästä tilanteesta vaikka emme tietysti, meillä ei ole toimivaltaa tämän asian valvomiseen, mutta olemme tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja kiitoksia kovasti tässä ensimmäiselle paneelille. Ja näin siirrytään nopeasti eteenpäin seuraavaan paneeliin. Vaihdetaan paikkaa täällä ylhäällä. FRAn, ILOn ja Euroopan neuvoston edustajia tulemaan tänne paikalle. Eh, säger du till eh, Bauer att hon får vara ordförande No, it is the next one, Pacific Investment. No, she can be it now. Yeah. The problem is that we are running out of time, yeah. yeah.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 no. Yeah, yeah, I know, I know, no, no, no. <laughs> check, no. Thank you very much. We proceed to the second panel uh, to the Kiitos oikein paljon. Siirrymme seuraavaan paneeliin, jossa on kyse siitä, miten tärkeää on kerätä tietoja, ennaltaehkäistä ihmiskauppaa ja valvoa ihmiskauppaa Euroopan vastaista politiikkaa. Koska meillä on vähän niukasti aikaa, haluaisin heti antaa perusoikeusviraston edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä, Nenis Dimitrakopoulos. Kiitos oikein paljon. Kiitos sitä, että sain kutsun niin, että perusoikeusvirasto voi osallistua tähän tärkeään seminaariin. Hyvät naiset ja herrat, perusoikeusviraston tavoitteena on antaa tukea asiantuntemusta EUn jäsenvaltioille ja toimielimille perusoikeuskysymyksistä, kuten ihmiskaupalla, joka on modernia orjakauppaa. Virasto aloitti työnsä vuonna 2007 ja aloitti ihmiskauppatyönsä tutkimalla lapsiin kohdistuvaa kauppaa. Silloin tutkittiin indikaattoreita, jotka liittyvät lasten oikeuksien indikaattoreihin, jotta voitaisiin saada riittävän paljon luotettavaa vertailtavissa olevaa EUn tietoa. Mitä ihmiskauppaan tulee, viraston kehittelemät indikaattorit kattavat uhrin tunnistamisen, suojelemisen, rikoksen syyllistyneiden syytteeseen asettamisen ja ennaltaehkäisyn – Näitä indikaattoreita käytettiin viraston kertomuksessa ihmiskaupasta, joka julkaistiin heinäkuussa viime vuossa, vuonna. Salin ulkopuolella on näitä raportteja. Uhrin tunnistamisesta yksi indikaattori koskee tiedon keruumekanismia. Kuten aikaisemmin täällä on sanottu, pitää määritellä kattavasta ihmiskauppa, joka liittyy esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön, pakkoavioliittoihin, pakkotyöhön, adoptioon ja niin edelleen. Ainoastaan kahdeksassa jäsenvaltiossa on erityinen tiedonkerumekanismi käytössä. Kolmessa kehiteltiin sitä. Lisäksi jotain ihmiskauppatietoa kerätään poliisin ja rajavartiolaitoksen toimesta joissain jäsenvaltioissa. Toinen indikaattori liittyy siihen, miten monia lapsia todetaan kaupattavan EU:ssa. Tässä katsottiin ikä, sukupuolta, alkuperämaata, vammaisuutta ja niin edelleen. Jos ajatellaan, miten paljon päällekkäisyyttä ihmiskaupalla on muihin rikoksen aloihin, kuten salakuljetuksen ja prostituution, niin arvioiden esittäminen on hyvin hankalaa. Kuten Europol totesi joulukuun 2009 kertomuksessa esimerkiksi työvoiman hyväksikäyttöongelmat eivät ole yleensä olleet laivanvalvontaviranomaisen prioriteettia, vaikka Europol on todennutkin, että tällä alalla tapahtuu myöskin orjuutta. Ongelmat nähdään luvuista, joita on julkaistu joissain maissa, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa – ihmiskauppakeskus huhtikuun ja syyskuun välillä 2009 totesi ihmiskaupan uhreja olevan 347, 74 prosenttia naisia, 30 prosenttia alle 16-vuotiaita. Irlannissa yksikkö raportoi vuonna 2009 66 oletettua ihmiskauppatapausta, 88 prosenttia naisia, 26 prosenttia alaikäisiä. Sitten se, miten lainvalvontaviranomaisia voidaan kouluttaa tällä alalla. Tästä puhuttiin aikaisemmin, samoin sosiaalityöntekijöiden ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen osalta paljon erilaista koulutusta on tarjottu, mutta usein ei ole kattavaa strategiaa, joka koskisi kaikkia. Neljässä jäsenvaltiossa ei koulutettu ollenkaan ainakaan laivantaviranomaisia viranomaisia Uhrien suojeleminen. Yksi indikaattori liittyy siihen, miten voitaisiin parhaiten ottaa huomioon lapsen edut. me näimme, että jäsenvaltioiden välillä on paljon eroavaisuuksia tällä hetkellä. Useissa katsotaan parhaita etuja oman kansallisen lainsäädännön pohjalta lastensuojelulainsäädännön osalta. Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Irlannissa myös ajatellaan oikeuskäytäntö. Sitten puhutaan siitä, miten annetaan oikeus jäädä maahan. Noin puolessa jäsenvaltioissa oleskelulupa annetaan ainoastaan, jos uhrit ovat yhteistyössä poliisin tai syyttäjän kanssa. Kuitenkaan ei aina otettu huomioon sitä, minkälainen uhka voi olla, jos uhrit päätyvät uudelleen ihmiskaupan syyllistyvien käsiin – jos tutkinta on epäonnistuminen. Useissa tapauksissa lapsille ei annettu edes väliaikaista oleskelulupaa vuonna 2007 Kymmenessä jäsenvaltiossa ei ollut mitään tilastotietoa. Sitten tällainen kansallinen mekanismi, jonka mukaan nähtiin, että vuosina 2007 missään Yhdeksässä jäsenvaltiossa ei ollut mitään tällaista itse järjestelmää. Mitäs rikollisten syyttämiseen tulee, jos ajatellaan, mikä määrä saatiin tuomioita lapsikauppatapauksissa. Tutkimuksemme osoittavat, että usein tilastoon tulee myöskin muita rikoksia, kuten prostituutio, tai salakuljetus. Siksi indikaattoreiden vertaileminen on hankalaa. Kuitenkin nähdään, että hyvin harvoja lopullisia tuomioita saadaan lapsikauppatapauksissa. Niitä nähtiin ainoastaan neljässä jäsenvaltiossa vuosina 2007 Viidessä jäsenvaltiossa nähtiin, että lopullista tuomiota ei annettu ollenkaan tuona aikakautena. Yhdessä jäsenvaltiossa yhtäkään lapsi kauppatapausta ei todettu tai syytetty. Usein pidätys ei johda syytteeseen panoon eikä tuomioon. Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuoreen tieto osoittaa, että jos pidätetään 406 henkilöä, niin syytteeseen asetetaan 67 ihmiskauppakysymyksissä. Tämä liittyy ainoastaan lapsiin, mutta vain 15 tuomittiin ja tuomio oli 9 kuukaudesta 11 vuoteen. Sitten uhrien korvaukset. Tutkimus osoitti, että eroja on paljon jäsenvaltioiden välillä. Monissa jäsenvaltioissa uhreille annetaan mahdollisuus vaatia korvausta. Usein tämä joudutaan tekemään sivilikanteen kautta. Erityistietoa siitä, mitä summia on maksettu, ei ole tarjolla paitsi Alankomaissa. Joten yleensä nähtiin, että korvauksia maksettiin vain poikkeustapauksessa – Ennen kaikkea kun ajatellaan ennaltaehkäisyä, monissa jäsenvaltioissa on haluttu lisätä tietoisuutta, mutta tätä kautta ei useinkaan saatu tietoa juuri potentiaalisille lapsiuhreille. Monissa jäsenvaltioissa on tukipuhelimia ja nettisivuja, mutta ainoastaan 11 jäsenvaltiota osallistui 11600 eurooppalaiseen tukipuhelimeen – Kansalliset toimintaohjelmat vaihtelevat kovasti. Aina ei saada tarkkaa tietoa näistä ohjelmista. Haluaisin sanoa, että komission ehdotus meidän mielestämme on merkittävä edistysaskel, jonka kautta voidaan ennaltaehkäistä ihmiskauppaa ja auttaa uhria. Artiklassa 7, kun puhutaan sitä, että ei aseteta syytteeseen tai että uhri ei saa kärsiä rangaistuksia on tärkeä parannus. Kuten meidän kertomuksemme osoittaa, tämä on tärkeä toimi, jonka kautta voidaan osoittaa, että uhrit voivat luottaa viranomaisiin ja näin ei kärsitä niinkään rikollisten toimista tässä. Artiklat 12.14 liittyvät erityisesti lapsiuhrin asemaan ja nämä ovat tärkeitä parannuksia – Ihmiskaupan määritelmä artiklassa 2 on tärkeä, kun ajatellaan esimerkiksi kerjäämisen lisäämistä sinne tai elimillä käytävä kauppa. Sinne voitaisiin viitata myöskin kauppaan, joka liittyy lapsiin, erityisesti nimittäin adoptio. Lissabonin sopimuksen jälkeen ehdotettu direktiivi voisi myöskin mahdollisesti ottaa huomioon – maahanmuuton ja oleskeluluvat uhreille, erityisesti lapsille kolmansista maista. Turvallinen oleskelupaikka on tärkeä asia, kun puututaan näihin ongelmiin. Vuoden 2009 Europol Okta-kertomus osoitti, että lapsiuhrit, kun heidät löydetään, eivät ole valmiita yhteistyöhön viranomaisten kanssa, kuten täällä jo kuulimme. Me haluaisimme painottaa sitä, että uhrit luottavat helpommin viranomaisiin, jos ne voivat luottaa siihen, että ainakin saadaan oleskelulupa. Euroopan komission toimintaohjelma yksin liikkuvien alaikäisten osalta 2010-2014 osoittivat, että kaiken kaikkiaan tarvitaan korkeampi suojelun taso yksin matkustavien alaikäisten osalta. Ehdotettu direktiivi artiklassaan 19 esittää raportointi lausekkeen, jossa komissiolle annetaan raportointivelvollisuus tiedon pohjalta, jota saadaan jäsenvaltioista. Usein ei ole kyse niinkään siitä, että lainsäädäntöä ei ole siirretty lainsäädäntöön, vaan sitä ei täytäntöön panna tehokkaasti paikan päällä. Artiklassa 19 voitaisiin pyytää komissiota ottamaan huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston tietoja, Europol, Eurojust Frontex ja kansalaisyhteiskunta – näin noudatettaisiin aikaisempaa tasa arvodirektiivin artiklaa 17, kun puhutaan tiedon keräämisestä ja esitetään, että komission raportoinnissa pitäisi ottaa huomioon sidosryhmät mukaan lukien perusoikeusvirasto. Kiitos. Thank you very much, uh, and I would... Kiitos oikein paljon. Antaisin puheenvuoron edelleen Jalon edustajalle Pähte Andres, joka on erityistoimintaohjelmassa mukana pakkotyövoimaa vastustamassa. Me kaikki tiedämme, että Mielo tekee loista työtä tällä alalla. Olen iloinen, että voin antaa teille puheenvuoron. Madam Chair, distinguished members. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia olla mukana tässä tärkeässä keskustelussa, joka liittyy uuteen EU-direktiiviin liittyen ihmiskaupan torjuntaan. Kansainvälisen työjärjestön puolesta haluaisin kiittää tämän seminaarin järjestäjiä siitä, että voimme tulla kertomaan kannoistamme liittyen tämän direktiivin kattamiin asioihin. Keskityn nyt erityisesti tietojen keräämiseen, ihmiskaupan valvontaan ja torjuntaan mutta muutama yleishuomio ensin direktiivistä. ILO pitää uutta direktiiviehdotusta hyvänä ja haluaisin kiinnittää huomionne ILO ja muun, viiden muun viraston allekirjoittama kirje ja voitte löytää kopio tästä kirjeestä salin ulkopuolelta. Siinä kehotetaan komissiota parlamentin neuvostoa torjumaan kaikkia ihmiskaupan muotoja ja suojelemaan uhreja tällaiselta hyväksikäytöltä. Kun vuonna 2002 puitepäätös astui voimaan, edistystä on tapahtunut Euroopan tasolla. Erityisesti kansallista lainsäädäntöä on lähennetty Palermun pöytäkirjaan, jossa määritellään ihmiskauppa. Näin on tunnistettu ja asetettu syytteeseen ihmiskauppaan syyllistyneitä jäsenvaltioissa, mukaan lukien työ mielessä harjoitettu ihmiskauppa. Kuitenkin tuomioita on paljon vähemmän kuin uhreja, ja yleisarvion mukaan vuodelta 2005 on ainakin 570 000 uhria, jotka on pakotettu töihin teollisuusmaissa ja läpikulkumaissa millä hyvänsä hetkellä, ja 470 000 näistä ovat ihmiskaupan uhreja. 40 prosenttia kaikista ihmiskaupan uhreista joutuvat seksiteollisuuteen ja 57 prosenttia ovat kärsineet seksuaalisesta ja taloudellisesta hyväksikäytöstä. Valtaosa uhreista on naisia ja lapsia, mutta myöskin miehiä on ihmiskaupan uhreina ja heillä on vaikea saada apua olemassa olevista uhrien apuohjelmista. Mikäli uusi ehdotus hyväksytään, se parantaa tilannetta kolmesta syystä. Ensinnäkin direktiivissä puhutaan minimisäännöistä liittyen rikoksiin ja sanktioihin ihmiskaupan osalta, ja mukaan on otettu myöskin kerjääminen pakkotyön muotona, ja tämä noudattaa ILOn yläsopimusta numero 29. Toiseksi direktiivissä korostetaan entistä enemmän uhrien suojelua ja uhreille annettavaa apua. Ja näin voidaan saada aikaan enemmän tuomioita ja antaa laajempaa tukea uhreille. Kolmanneksi tarkoitus on perustaa kansallisten raportoijien verkosto. Ja tällä tavalla voitaisiin varmistaa, että prioriteetti annetaan syytteisen asettamiselle ihmiskauppakysymyksissä. Haluaisin kuitenkin vielä korostaa muutamia mahdollisia puutteita. Ja puhun erityisesti pakkotyöstä, tietojen kerusta ja ennaltaehkäisystä. Vaikka on yleisopimus 29 on ratifioitu EU-jäsenvaltiossa, vieläkin on ongelmia sen suhteen, mikä on pakottamista, pakkotyövoimaa ja hyväksikäyttöä. Hyvin usein käytetään Palermon pöytäkirjan määritelmää, eikä erityisemmin eritellä pakkotyön rikosta. Jos lainsäädännössä ei ole selkeää rajaa pakkotyön ja aliarvoisten työolosuhteiden välillä, silloin tuomioistuimen on mietittävä näitä asioita erikseen. Ja mikäli tuomioistuimet eivät saa uusia tietoja näistä asioista, silloin tuomioiden määrä jää näissä ihmiskauppakysymyksissä alhaiseksi. Mikäli selkeitä määritelmiä ei ole, se vaikuttaa oikeudenistuntoihin ja myöskin tietojen keräämiseen. Artikla 8 on hyvä. Sen mukaan uhrien lausunnot eivät ole merkityksellisiä tutkimusten ja syytteisen asettamisen suhteen. Tähän liittyy se, että uhrit usein joutuvat painostuksen kohteeksi ja vetävät lausuntonsa pois. Ja tässä haluaisin korostaa sitä, mitä, mikä rooli on työtarkastajilla. Joissain jäsenvaltioissa työtarkastajilla on rajoituksia toimintansa suhteen, mutta he ovat kuitenkin tärkeässä roolissa, mitä tulee ihmiskauppakysymyksiin ja niiden tutkimuksiin. Toisin kuin poliisi, työtarkastajilla on mahdollisuus mennä kaikille työpaikoille ilman tutkintalupaa. Ne ovat myöskin tärkeässä asiassa, mitä tulee pakkotyövoiman hyväksikäyttöön, koska he voivat antaa neuvoja työnantajille. Ja ehkä tiedätte, että tällä hetkellä on jäsenvaltiot keskustelevat uusista standardeista kotityön osalta, ja jos se menee läpi, silloin myöskin kotona tehtävä työ kuuluu tämän tarkastettavan työn piiriin. Myöskin, mitä on todettu yleisopimusten soveltamisesta, työtarkastajien tärkein tehtävä on suojella työntekijöitä eikä edistää maahanmuuttolainsäädännön toteutumista. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan suojella työntekijöitä hyväksikäytöltä. Ja työtarkastajat eivät ole tärkeitä ainoastaan ihmiskaupan ehkäisemisen suhteen, vaan he ovat myöskin varhainen varoitusjärjestelmä pakkotyön suhteen silloin, kun työsuojelu on heikkoa. Sitten tietojen kerääminen. Uudessa direktiivissä ehdotetaan, että perustettaisiin kansallisten raportoijien mekanismi, ja riippumaton mekanismi, joka ei liity johonkin tiettyyn ministeriöön, pystyy parhaiten valvomaan kaikkia ihmiskaupan muotoja ja keräämään tietoa useanlaisista lähteistä. Kun kerätään tietoja, tärkeää on määritellä uhri, ja tämä liittyy oikeuspuitteisiin, joista jo aikaisemmin puhuin. Ja direktiivissä sanotaan, että henkilö saa tietoa ja tukea heti, kun viranomaiset saavat tietoa siitä, että henkilö on mahdollisesti joutunut rikoksen ihmiskauppaan liittyvän rikoksen uhriksi. Mutta direktiivissä ei kuitenkaan puhuta, mikä tämmöinen tieto voisi olla. Komission kanssa ILO on luonut listan ihmiskauppaindikaattoreista, joka pohjautuu niin sanottuun Delphi-metodologiaan. Ja näitä Delphi-indikaattoreita on testattu erilaisten kyselykaakkeiden kautta – kotitaloustutkimuksissa muutamissa pilottimaissa. Ja mehän me olemme kuulleet näistä jo Frontexilta ja muista. Ja noin 5 prosenttia haastatelluista henkilöistä ovat joutuneet pakkotyön uhreiksi. Ja siis 5 prosenttia, se kuulostaa ehkä pieneltä määrältä, mutta kun ajatellaan koko ihmismäärää, tämä on hyvin suuri luku. Ja tämä osoittaa, että vain pieni osa ihmiskaupan uhreista tunnistetaan ja heille annetaan apua. Ja Delfin indikaattoreita voidaan käyttää tapauksissa, jotka on merkitty kansallisiin tietokantoihin. Ja jos artikla 10 sovelletaan tehokkaasti, silloin täytyy luoda parempia rakenteita ja menettelyitä, jotta voidaan tunnistaa mahdollisia uhreja ja kerätä tietoja myöskin rikoksen tekijöiden ja uhrien profiileista. Sitten vielä ennaltaehkäisy. Iällä toteaa ilolla, että direktiivi vaatii, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin vähentääkseen kysyntää, joka liittyy ihmiskauppaan, ja ILO haluaisi kannustaa jäsenvaltioita toimimaan johdonmukaisesti direktiivin ja työlainsäädännön suhteen – mukaan lukien säännöt, jotka liittyvät sopimuslainsäädäntöön, hyviin käytänteisiin ja menettelyihin, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja torjua ihmiskauppaa. Monissa tapauksissa työvälitysvirastot, jotka toimivat monissa maissa, ovat merkittävässä roolissa, ja EUn pitäisi ottaa käyttöön myöskin sukupuolisesti suuntautuneita toimintaohjelmia. On otettava huomioon naisten ja lasten haavoittuvuus hyväksikäytölle, mutta täytyy myöskin muistaa, että miehet ovat ihmiskaupan uhreja ja myöskin heidän tarpeisiinsa on puututtava. Jälä katsoo, että työntekijöiden työnantajien antajien mukanaolo torjunnassa ja erityisesti ennaltaehkäisyssä on keskeistä – Työmarkkinaosapuolet voivat olla merkittävässä roolissa tiedotuksessa ja myöskin uhrien ja rikollisten tunnistamisessa tekemällä yhteistyötä poliisin kanssa. Ja sitten vielä lopuksi. Ilo toteaa ilolla, että direktiivissä on selkeä ihmisoikeusnäkökulma ja siinä puhutaan myöskin EUn perusoikeuskirjasta. Ja haluaisin korostaa nyt artikla 12, joka liittyy liittymisvapauteen ja lasten oikeuksiin. Ja ihmiskaupan torjuminen yleisemmässä strategiassa edistää perusoikeuksia ja näin ennaltaehkäisystä voidaan tehdä kestävää ja tehokasta. Kiitos. Thank you very much for your statement. And... Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Minä todella toivon, että ainakin lopulta saamme jonkinlaisen arvion siitä, minkälaista määristä on kyse. Mutta nyt haluaisin antaa Lydia Erille puheenvuoron. Hän edustaa Euroopan neuvoston parlamentaarisen kokouksen alivaliokuntaa, jossa käsitellään ihmiskauppakysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Kiitoksia myös hyvät naiset kutsusta Euroopan neuvostolle ja onnittelut siitä, että kutsuitte näin vaihtelevan paneelin. Ja kun olen työstänyt tätä aihetta, niin olen kuullut sellaisia näkemyksiä, joita en vielä ole tähän mennessä kuullut. Ja tunnustan kyllä, että aiempi paneeli oli erittäin mielenkiintoinen, jossa puhuttiin siitä, että ihmiskauppa, naiskauppa ei ole mm, prioriteetti. Minun mielestäni kaikki se politiikka, joka meillä täällä on, sen pitäisi kyseenalaista ja pohtia sitä, mitä pitäisi tehdä, jotta tästä asiasta tulisi todellinen prioriteetti. ja että millä tavalla voidaan tehdä, jos halutaan katkaista ihmiskauppa. Uskoakseni se, että Euroopan neuvostokin on täällä paikalla, todistaa siitä, että Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin välillä tehty sopimus, jonka avulla vahvistetaan yhteistyötämme, on riittävän tärkeä korostettavaksi ja ennen kaikkea – Luotan teillä vahvistetun yhteistyöhön ja siihen kokemukseen, joka meillä molemmilla puolella on. Henkilökohtaisesti olen ollut jäsenä vuodesta 1991 asti ja olen ensinnäkin työstänyt ensimmäistä kertomusta, joka koski prostituutiota, prostituution pakottamista ja olemme työstäneet tätä varsinkin yleisopimuksen puitteissa, joka koskee ihmiskauppaa. Tämä yleissopimus, joka sitten syntyi, vahvistettiin Varsovan huippukokouksessa vuonna 2005 toukokuussa. Tässä on kysymys ensimmäisestä eurooppalaisesta sopimuksesta, joka koskee ihmisten kohtelua ja olemme erittäin ylpeitä tästä yleissopimuksesta. Se on ikään kuin meidän vauvamme. Ei pelkästään siitä syystä, että yleissopimuksen aloite tuli tasa-arvovaliokunnalta, vaan myös sen takia, että se on ensimmäinen esimerkki siitä, jossa tämän valtuuskunta sai esitet, olla mukana luonnostelemassa tätä yleisopimusta. Euroopan neuvoston yleisopimus tuli voimaan ensimmäinen helmikuuta 2008 ja tuolloin 88 Euroopan maata yli joukossa 18 Euroopan unionin jäsenvaltiota ratifioivat sen ja muut allekirjoittavat sen. Vain yksi valtio on tähän mennessä jättänyt allekirjoittamatta ja ratifioimatta tämä yleissopimukseen. Se varmaan tunnistaa itsensä tästä ja minusta tämä kyllä vaatii selityksen. Euroopan neuvoston yleissopimus ja olen yllättynyt, ei sitä kukaan maininnut tässä aiemmin, on erittäin tärkeä väline ihmiskaupassa. Ei pelkästään siitä syystä, että tässä on lähestymistapana uhrin suojaaminen ensikädessä, ei pelkästään se, että tekijät pyritään ottamaan kiinni, vaan myös se, että meillä on nyt valvontaorganismi, jossa on asiantuntijoita, jonka tehokkuus ansaitsee myöskin erityisen huomion. Tämä valvonta organismi, jossa ovat mukana kansainväliset asiantuntijat, ovat, on luonut riippumattomuuden takeet, kun se toimii yleisopimuksen soveltajana. Ja riippumatta mitä tässä seurantavälineestä tulee, joka direktiivin on tarkoitus kehittää, niin ainakin yleissopimuksen valvonta tapahtuu yhdessä direktiivin kanssa, sillä kysymys ei ole pelkästään johdonmukaisuudesta, vaan myös kysymys siitä, että me haluamme selvittää äänestäjillemme sen, miksi kaksi eurooppalaista väärintä työskentelevät yhdessä, miksi niillä ei olisi yhteistä mekanismia, jonka avulla ne valvovat tilannetta. Yleissopimus pyörii kolmen akselin ympärillä. Ennaltaehkäiseminen, uhrien suojelu ja tekijöiden kiinniottaminen. Ja näin ollen siinä otetaan huomioon kaikki eri uhrit, myös seksuaalisen väärinkäytön uhrit ja pakkotyöhön pakotetut. Siinä otetaan huomioon myös rajoylittävä toiminta ja kansallinen toiminta. Tämäkin näkökulma tuli esille jo Europolin edustajan kommentissa ja Eurojustin edustajan kommentissa. Rajoja ei siis tarvitse tapahtua ilman, että yleisopimus on siis joka tapauksessa voimassa. tunnistamisprosessi ja uhrien määrittämisprosessi. Niissä on 30 päivän minimiharkinta-aika. Ja tässä vetoan Euroopan parlamentin kollegoihin, että pyrkisitte säilyttämään tämän säännöksen, joka oli erittäin vaikea saavuttaa Euroopan neuvostossa, koska yksikään jäsenvaltioista ei halunnut myöntää tämän tyyppistä harkinta-aikaa uhrille kuitenkin uhri sitä tarvitsee, jotta hän voisi selkeästi tehdä päätöksen siitä, haluaako hän tehdä yhteistyötä vai ei. Tilapäisen oleskeluluvun myöntäminen. Tässä olen aivan samaa mieltä siinä, mitä aiemmin jo todettiin, koska me tarvitsemme selkeyttä, selkeyttä, jonka avulla voidaan tehdä päätöksiä yhteistyöhalukkuudesta. Ja siitä syystä tällainen tilapäinen oleskelupa on tärkeä. Sitten korvausmekanismit ja kotouttamiskysymykset ja palauttamiskysymykset ovat tässä suhteessa tärkeitä. Myöskin valitus tulee esille, kuten myöskin erityinen lähestymistapa, joka koskee väärinkäytön muodon tunnustamista. onpa sitten kysymys pakkotyöstä tai seksuaalista väärinkäytöstä. Se on tärkeä uhreille, jotka varsinkin enemmistöltään ovat naisia. Seurantamekanismia tuskin minun tarvitsee enää tässä sen kummemmin painottaa muuta kuin, että haluan todeta, että Greta, joka on riippumattomien Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mekanismi, on jo ryhtynyt ensimmäiseen toimintaansa. Kymmenen maata on tällä hetkellä kyseessä tässä valvonnassa, josta kuusi on Euroopan unionin jäsentä. Itävalta, Bulgaria, Kyprosten, Tanska, Romania ja Slovakia. Muut maat ovat Albania, Kroatia, Georgia ja Moldova. Ensimmäiset kertomukset julkaistaan syyskuussa 2011 ja näin kun Belgia puheenjohtajavaltio aikoo järjestää tästä kokouksen, niin sitten tulokset ovat olemassa. Ja sitten Kahneman edustajat, jotka eivät vielä ole ratifioineet tätä yleissopimusta, niin ne kyllä kehotan teitä tekemään, sen tekemään mahdollisimman nopeasti. Ratifiointikin on tärkeää, koska Sama logiikkaa täytyisi siis soveltaa Euroopan unionissa ja Euroopan neuvostossa. Näin ollen minusta vaikuttaa siltä, että meidän täytyy jatkaa yhteistyötä, joka on erittäin läheistä. Ja toivon, että Belgian puheenjohtajavaltion lokakuussa järjestämä konferenssi, kuten myöskin joulukuussa Euroopan neuvoston järjestämä konferenssi, nämä molemmat pyrkivät samoihin standardeihin eh, ihmisten puolustamisessa ja samalla toimitaan johdonmukaisesti ja tämä kaikki helpottaa, olen siitä aivan varma, sitä kun pyrimme selvittämään tilannetta valitsisi äänestäjillemme, miksi meillä on kaksi instituutiota, jotka hoitavat tätä asiaa ja miksi kaksi eri prosessia. Kiitos. Thank you, Madam Mayor, for your... Uh, Kiitos oikein paljon teille tästä esityksestä. Kiitos, että huomautitte siitä, että läheisempi yhteistyö eurooppalaisten välillä olisi tärkeää. haluaisin tuoda esiin asian, joka ei ole kovin mukava. Kun ajatellaan painettamme tässä, niin yhteispuheenjohtajat sopivat, että käymme yhteiskeskustelun kaikkien näiden esitysten lopuksi. Me olemme kirjanneet ylös niiden jäsenten nimet, jotka puheenvuoroa pyysivät ja pyytäisin, että loistavat puhujamme jäävät tänne vielä ja pyydän kollegoilta hiukan ymmärrystä, kun huomaatte varmasti, että meillä on loistavia puhujia, jotka edustavat eri aloja, jotka kaikki liittyvät tähän alaan, niin olisi ikävä, jos ei saataisi mahdollisuutta heitä kuulla, joten pyytäisin seuraavan paneelin jäseniä tulemaan tänne. Kansainvälinen Save the Children, pelastakaa lapset, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, Dostia Fadela Novak Irons ja Ruotsin poliisista Mats Paulsson. Kiitos jälleen kerran tälle paneelille. Odotamme tänne seuraavaa. thank you very much. I think we were quite ambitious with the... Uh... Kiitos paljon. Olimme kyllä melko kunnianhimoisia, kun pyrimme käsittelemään niin monia tähän aiheeseen liittyviä näkökantoja yhden iltapäivän aikana, mutta mielenkiintoisia esityksiä. Jos meillä on paneelin jäsenet täällä valmiina, niin pyytäisimme heitä esittämään alustuksensa ja sitten yhteiskeskustelu. Rebecca O'Donnell, joka käsittelee turvapaikan hakemista siirtolaisuutta ja ihmiskaupan uhreina juuri lapsia. Olkaa hyvä. Kiitos, että sain kutsun osallistua tämän päivän kuulemiseen. Päästäkää lapset osallistuu politiikan tekoon EUn tasolla ihmiskaupan osalta. Meillä on ohjelmia ja tutkimusta liittyen ihmiskaupan lapsiuhriin Euroopassa ja kolmansissa maissa. Me olemme Brysselissä ihmisoikeus- ja demokratiaverkostossa mukana. Minä puhun nyt Pelastakaa lapset järjestön kannoista, samoin kuin tämän ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston kannoista. Tämä verkosto onkin ottanut kantaa tähän ehdotukseen. Me haluaisimme keskittyä nyt muutaman seikkaan, jotka ovat keskeisiä, kun ajatellaan ihmiskaupan uhrien tukemista ja nähtäisiin tämä EUn politiikan valossa. Ihmiskauppa tarkoittaa sitä, että siirretään henkilö hyväksikäytön uhriksi. Tämä hyväksikäyttö voi olla monenlaista pakkotyö, kirjaus, seksuaalinen hyväksikäyttö Ihmiskaupassa tämä on selkeä ihmisoikeusrikkomus erityisesti lapsilla, vaikka ei käytettäisikään väkivaltaa pakottamista. Meidän pitää pyrkiä vastustamaan ylipäätään ihmiskauppaa ja tukemaan uhreja. Muut ovat jo puhuneet siitä, mitä apu ja tuki tässä yhteydessä saattaisi tarkoittaa mukaan lukien tuki, kun ihmiset pyrkivät parantamaan tilannettaan fyysisesti ja psyykkisesti sosiaalisesti. Ensinnäkin tämä apu ja tuki on nähtävä oikeutena. Tämän ei pitäisi riippua siitä, onko uhri valmis toimimaan todistajana. Kuten täällä jo sanottiin, yhteistyö ei enää olisi edes mahdollista. Toiseksi tuen saamisen pitäisi olla mahdollista kaikille, jotka ovat kärsineet ihmiskaupasta tässä pitäisi ajatella niitä, jotka tulevat EUn ulkopuolelta, joiden asema saattaa olla näin epävarma. Sitten ihmiskaupan uhreina lapset tarvitsevat erityistukea. Näin tarvitaan laaja lastensuojelujärjestelmä, jossa otetaan huomioon lasten erityistarpeet ja oikeudet. Mitä suosituksia meillä olisi siis parlamentille tässä yhteydessä? Kuten olemme kuulleet, EUn direktiiviehdotus on tärkeä edistysaskel verrattuna vuoden 2002 puitepäätökseen. Siinä ei puhuta ainoastaan ihmiskaupan torjumisesta, mutta sen lisäksi selkeästi puhutaan ihmiskaupan uhrien oikeuksista. On hyvin merkittävää, että tässä ehdotuksessa vaaditaan jäsenvaltioilta sitä, että turvataan, että tämä tuki ei ole riippuvaista siitä, onko uhri valmis toimimaan todistajana. Tämä osoittaa siis hyvää välttämätöntä edistystä niin, että EU-oikeus lähenee kansainvälistä oikeutta. Yhtä selvää ei ole se, onko niin, että kolmansista maista tulevien uhrien on mahdollista saada tätä tukea ehdotetun direktiivin valossa. Tämä ehdotus ei puutu sinänsä asumisoikeuteen oleskelun lupiin. Tätä EUn pitäisi kuitenkin nyt pohtia. EUn palautusdirektiivi, joka vaatii jäsenvaltioita palauttamaan laittomasti maahan tulleet, ei anna poikkeuksia ihmiskaupan uhreille. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kansallinen lainsäädäntö ei tähän puutu, ihmiskaupan uhrit voidaan palauttaa lähtömaahan ilman minkälaista tukea. Vuoden 2004 direktiivi puhuu lyhyen aikavälin oleskeluluvista, mutta silloin puhutaan siitä, että pitää olla mukana avustamassa rikosoikeudellisissa menettelyissä. Me olemme sitä mieltä, että Lissabonin sopimuksen kautta olisi mahdollista suhtautua toisiin maahanmuuttokysymyksiin ja siksi pitäisimme hyvänä, jos parlamentti voisi harkita sitä, Pitäisikö tämän hetken ehdotuksessa jo olla mukana ainakin tunnustus siitä, että kaikkien uhrien pitäisi voida saada apua ja tukea? Tämä on uhrien oikeus riippuutta siitä, mikä heidän asemansa maahanmuutossa on. Tietenkin voi olla monenlaisia EU-välineitä, jotka liittyvät ihmiskaupan uhreihin, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että porsareikiä ei ole ja ehdotettu direktiivi, joka esittää holistista lähestymistapaa, tulisi saada ratkaisevan osan, kun ajatellaan, mitä oikeuksia ihmiskaupan uhreilla on. Nämä pitäisi myöskin nähdä näiden periaatteiden yhteen toimivuus, kun ajatellaan uhria. Kolmasien maiden kansalaiset esimerkiksi, tai onko kyseessä lapset. Mitä lapsiin tulee, ehdotus on tehty selkeästi. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että erityistoimiin lähdetään, jotta tuetaan lapsiuhreja. Lapsen parhaiden etujen mukaisesti. Olisi tärkeää, että huolehditaan siitä, että ymmärretään, että tämä erityistuki pitää saada laajempaan kansalliseen lastensuojelujärjestelmään. Lastensuojelujärjestelmään liittyy monia tekijöitä, jotka oikean koordinoinnin perustalla voivat antaa riittävän tuen kaikille lapsille. Monen sektorin välinen koordinointi, monen tieto lastensuojelukysymyksistä. Direktiivi voisi siis vaatia, että erityistoimet, joilla tuetaan ihmiskaupan uhreina lapsia, liittyy siihen, minkälainen lastensuojelujärjestelmä on kaiken kaikkiaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että lapsiuhreja pidettäisiin ensinnä lapsina ja lapsilla olisi kansallisen lainsäädännön mukaan tietyt oikeudet. Erityistuki lapsille – ihmiskaupan uhreina olisi ainoastaan pieni lisä. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan kolmansien maiden kansalaisia. Ja tämä on erityisen tärkeää kerjäläistapauksissa, kuten tänään kuulimme. Nämä voivat olla hyvin monimutkaisia asioita. On vaikea nähdä, onko kyse kaupan uhrista, ja tähän on vaikea puuttua yksin matkustavien alaikäisten osalta. Jos eturistiriitaa on perheen ja lapsen välillä ehdotuksessa, esitetään erityis edustajaa, mutta ei määritellä tämän erityisedustajan asemaa sen kummemmin. Me haluaisimme lapsen etuja ajavaa huoltajaa EUn toimintaohjelmassa yksin matkustavien alaikäisten osalta tunnustetaan tällaisten henkilöiden tarpeellisuus. Määrästen pitäisi olla samantyyppisiä kuin uudelleen esitetyssä turvapaikkamenettelyehdotuksessa. EUn pitäisi pohtia, miten voidaan puuttua yleisiin oikeuksiin, joita kaikilla yksin matkustella lapsilla on. Tällainen horisontaalinen toimi mahdollistaisi sen, että tunnustetaan lapsikaupan uhrit ja näin myöskin suojauduttaisiin lapsikauppaa vastaan. Ennaltaehkäisy on parempi kuin kodas jälkikäteen. Sisä- oikeusministerineuvostossa – esitetään, että pitäisi, komission pitäisi arvioida sitä, onko EU-lainsäädännössä riittävät takeet, jotta voidaan huolehtia kunnolla kaikista yksin matkustavista lapsista, riippumatta siitä, onko kyse turvapaikanhakijoista, ihmiskaupan uhreista tai laittomista maahanmuuttajista. On tärkeää, että näitä henkilöitä kohdellaan juuri lapsina. Parlamentin pitäisi siis tarkkaan pohtia sitä, onko tarpeen hyväksyä uusia horisontaalisia toimia. Me emme saisi unohtaa sitä tosiasiaa, että selkeästi lapsille annettava turva on rajallista, kun näitä kolmesta maista tulevia lapsia. Direktiivin luonnos ei mahdollista sitä, että tarkkaan huolehditaan siitä, että lapsia ei lähetetä takaisin maihin, jossa lapsista voi tulla uudelleen ihmiskaupan – uhreja, eikä palauttamisdirektiivi ole myöskään riittävän selkeä tässä kohdin. Meidän on pidettävä mielessä se, että joissain maissa pyritään luomaan keskuksia alkuperämaihin, joihin voidaan lähettää lapsia takaisin. Jopa Afganistanin kaltaisissa maissa siellä on todella vaikea huolehtia lasten suojelusta. Mitä takeita on olemassa sille, että näistä lapsista ei ole tulossa ihmiskaupan uhreja. Ehkä parlamentti voisi tutkia sitä, voitaisiinko saada enemmän suojakeinoja nopeasti, jotta tämä direktiivi olisi ainoastaan ensi askel. Ihan lopuksi vain sanoisin, että kansalaisjärjestöillä on muitakin suosituksia, kuten esimerkiksi varhainen ihmiskaupan uhrin tunnistaminen. Me uskomme, että jäsenvaltioita voitaisiin kannustaa luomaan kansallisia järjestelmiä tässä yhteydessä. Kuten Ilo sanoi, Delfin indikaattorit ovat tärkeitä. Italian pelastakaa lapset käyttää näitä. Ja sitten se, että uhreille ei anneta rangaistuksia. Me todella tukisimme sitä, että artikla 7 on todella velvoite jäsenvaltioille, että syytettä ei voida nostaa näitä uhreja vastaan – me, suojeli, me ehdottaisimme myöskin, että pohditaan uudestaan tätä rikosten uhrien asemaa, jotta voidaan saada oikeudellinen edustus ja voidaan saada korvauksia muiden kuin rikosoikeudellisten menettelyiden kautta. Joten yhteenvedonomaisesti kehottaisimme Euroopan parlamenttia voimakkaasti tukemaan komission ehdotusta ja kehottaisimme myöskin Euroopan parlamenttia ajamaan jatkuvasti lisäparannuksia. Thank, thank you very much. And now I would like to ask... for Kiitos oikein paljon. Fadela Novak Irons, UNHCRn edustaja. Pyytäisin teitä käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset herrat. Minä luen tänään kuuden YK-viraston lausunto UNHCRn, UNICEFin, OHCHRn, UNIFEMin, UNODC ja ILON yhteinen lausunto. Meillä on yhteinen kanta Euroopan komission ehdotukseen direktiivistä ihmiskaupan osalta. Ja meillä on yhteinen kirje, jossa katsotaan tärkeimmät kohdat liittyen virastoihin ja mandaatteihin ihmiskauppakysymyksissä – Siinä on vähän taustatietoa ja myöskin suosituksia, jotka toivottavasti auttavat teitä työssänne. Ja tämä kirja on saatavana tämän salin ulkopuolelta ja myöskin internetistä. Eli tänään keskityn muutamiin kirjallisimpiin asioihin. YK virastoina me arvostamme EUn jäsenvaltioiden toimintaa ihmiskaupan torjunnassa – Sehän on rikos, jossa vakavasti rikotaan uhrien ihmisoikeuksia. Näiden, uhri, näiden rikosten takana on uhreja, joita on autettava, suojeltava ja tuettava. Ja siksi pidämme hyvänä sitä, että direktiivin avulla halutaan parantaa uhrien suojelua sitovin säännöin ja myöskin torjua ihmiskauppaa. Jokaisessa asiaan liittyvässä konferenssissa vaaditaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ihmiskauppakysymyksissä ja tällä direktiivillä EU voi noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja vahvistaa sitä valvonnalla. Ja palaan tähän valvontaan vielä myöhemmin. Mutta mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin, muutama päivä sitten YK on erityisraportoija ihmiskauppa-asioissa Joy Ezeilo muistutti ihmisoikeusneuvostossa, että kaikki ihmiskaupan torjuntatoimet on liitettävä ihmisoikeuksien lähestymistapaan. Ehdotuksessa on kuitenkin rajoituksia liittyen rikostutkimuksiin ja menettelyihin, ja tässä viitataan artiklan 11, huolimatta siitä, että pitäisi toimia suojelevasti kaikkien ihmiskaupan uhrien osalta. Toivomme, että parlamentti ja neuvosto ovat valmiita poistamaan nämä rajoitukset direktiivistä. Meistä on erityisen tärkeää toistaa, että tekstissä viitataan palauttamattomuusperiaatteeseen, joka sitoo EUta ja kaikkia jäsenvaltioita – vuoden 1951 pakolaisyleisopimuksen valossa, mutta myöskin EUn perusoikeuskirjan ja muiden sopimusten valossa. Kiinnittäisin huomioon nyt artiklaan 19 EUn peruskirjasta, joka liittyy luovutuksiin ja maastakarkoituksiin. Tämähän liittyy hyvin pitkälti ihmiskaupan uhreihin. Ja artiklassa 19 puhutaan edelleen palauttamattomuudesta ja todetaan, että ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä on ahdisteltu. Eli halusimme, että viitataan direktiivissä palauttamattomuuteen vuoden 1951 pakolaisyleisopimuksen mukaisesti. Kun arvioidaan, miten uhrit tarvitsevat apua, silloin voidaan kussakin tapauksessa parhaiten antaa apua. Ja tapauksesta ja olosuhteista riippuen vapaaehtoinen palauttaminen on yksi ratkaisu, mutta se ei kuitenkaan saa olla ainoa. Pakolaistatuksen myöntäminen tai suojelu artiklan 15 nojalla EUn direktiivistä ovat myöskin tärkeä osa, kun suojellaan tiettyjä ihmiskaupan uhreja. Mutta suojelu on mahdollista vain, mikäli on vakiintuneita kansallisia mekanismeja, joita EUn ihmiskaupparyhmä on suositellut. Ja myöskin pitää varhaisessa vaiheessa tunnistaa ja antaa tukea uhreille. Ja pidämme tässä kohtaa artikla 10 erittäin hyvänä. Me saimme kuulla siitä, että tällaisia mekanismeja tarvitaan jäsenvaltioissa. Ja UNHCRn tekemässä tutkimuksessa, joka julkistettiin lokakuussa 2009, esille otettiin erinäisiä porsanreikiä jäsenvaltioista, jotka liittyvät täydentävyyteen menettelyiden välillä, jotka liittyvät uhreihin ja kansainvälisiin suojelujärjestelmiin. Siksi olisi hyvä, jos tekstissä viitattaisiin yhteistyöhön poliisiviranomaisten ja turvapaikkaviranomaisten välillä ja myöskin mekanismeihin, joilla autetaan henkilöt, jotka tarvitsevat kansainvälistä apua. Kansainväliset mekanismit voivat olla tehokkaita vain, mikäli viranomaiset, jotka ovat yhteydessä näihin uhreihin, saavat koulutusta. Siksi pitäisi olla jatkuvaa koulutusta erityisesti rajavartiohenkilöstön osalta, työtarkastajien, tuomareiden, sosiaalialan ihmisten osalta. Pelkästään poliiseihin kohdistuva koulutus ei riitä. Kyse on hyvin monenlaisista tilanteista, joissa ihmiskaupan uhreja voidaan tunnistaa ja joissa vaaditaan suojelua ja avunantoa. Ilmainen oikeudellinen avunanto on keskeistä, jotta käytännössä voidaan suojella uhreja varsinkin hyvin monimutkaisissa eurooppalaisissa menettelyissä. Usein ihmiskaupan uhrit eivät selkeästi pysty kertomaan tilanteestaan, mikäli he eivät saa apua asianajajalta. Laadukas, ilmainen, oikeudellinen avunanto on tärkeää heti, kun henkilö on todettu ihmiskaupan uhriksi, koska tällä tavalla voidaan varmistaa, että suojelutarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja näin voidaan toimia tehokkaasti rikostutkimuksissa. Sitten ihmiskaupan uhrien syyttämättä jättäminen. On hyvä, että tämä sääntö on otettu mukaan, mutta mutta olemme kuitenkin erittäin huolissamme siinä, että tässä puhutaan vain mahdollisuudesta olla syyttämättä tai langettamatta rangaistuksia. Ja muistutamme nyt OC, OHCHRn periaatteista ihmiskauppakysymyksissä. Eli ihmiskaupan uhria ei saa asettaa syytteeseen tai pidättää läpikulku tai muissa maissa – koska tällaiset rikokset johtuvat siitä, että he ovat ihmiskaupan uhreja. Me vaadimme, että syyttämättä jättämisestä tulisi pakollista, kun kyse on laittomista ja rikollisista toiminnoista, joihin heidät on pakotettu tahtoan vastaan. No, ajanpuutteen vuoksi en nyt puhu oikeusperustasta ja siitä, että ei ole viitattu artikla 79 sopimuksesta EUn toiminnasta ja puhun vain tästä yhteisestä kirjeestä. Meillä pitäisi olla sukupuolikysymyksessä tuomioittava näkökulma. Ja useimmat suositukset ovat yleisiä, jotka liittyvät miehiin ja naisiin samalla tavalla, mutta naiset, miehet, pojat ja tytöt kokevat ihmiskaupan eri tavalla. Naiset ja tytöt kärsivät suhteettoman raskaasti, kun taas ihmiskaupan uhrin olevilla miehillä on vaikeuksia saada apua uhrin apuohjelmista. Ja siksi pitäisi ottaa mukaan sukupuolitasa-arvoa, kun laaditaan ja täytäntöön pannaan lainsäädäntöä ja ohjelmia. Ja myöskin koulutuksessa pitää ottaa huomioon sukupuolikysymykset. Ja kannustamme teitä toimimaan tasa-arvo huomioon ottaen – myöskin muistan erityisen haavoittuvat henkilöt. Ja tekstiin tulisi ottaa mukaan haavoittuvuus sukupuolen perusteella, kun määritellään erityisen haavoittuvia henkilöitä. No sitten vielä valvonta. No sanoisin kuitenkin tästä ainoastaan, että nyt EUlla on mahdollisuus ottaa sääntöihin mukaan vaatimus systemaattiselle ja harmonisoidulle tietojen keruulle jäsenvaltioissa ja korostan sitä, että tietoja pitää kerätä myöskin suojelusta ja uhrien saamasta tuesta ja myöskin näistä turvapaikkamenettelyistä. On hyvä, että on ehdotettu kansallisia raportoijia, mutta kansallisten valvonta- ja raportointijärjestelmien lisäksi olisi hyvä, jos EU:ssa olisi EUn ihmiskaupan vastainen raportoija, jotta voitaisiin toimia johdonmukaisesti jäsenvaltioissa ja voitaisiin näkyvästi ja tehokkaasti toimia ihmiskauppaa vastaan EUn tasolla. Ja näin voitaisiin valvoa ja raportoida tehokkaasti EUn toimielimelle. No, lopuksi pitää vielä mainita vahvistettu suojelu ihmiskaupan lapsiuhreille – ja meidän pitää ottaa lasten edut erityisesti huomioon. Ja haluaisimme nyt kannustaa parlamenttia ja neuvostoa miettimään muitakin sääntöjä, joilla voidaan taata lasten intressit ja joita löydetään kestäviä ratkaisuja lapsiuhreille. Tämä voi olla lasten uudelleen yhdistäminen perheisiinsä, ja toimintasuunnitelmassa, joka liittyy yksin kulkeviin lapsiin, siinä on puhuttu lähtömaiden tarpeesta lisätä suojelua. No ei nyt enää toista tätä suositusta, joka on tehty, ja kiitän tästä mahdollisuudesta saada puhua täällä. Thank, you very much. Uh, we are really sorry. Kiitos oikein paljon. Todella pahoittelemme sitä, että viimeiset puhujat todella kärsivät aikapainesta, niin kuin yleensä käy, mutta on todella tärkeää, että kaikki kuitenkin saavat puheenvuoron ja mahdollisuuden puhua. Pyytäisin Mats Paulsonia, joka on Ruotsin poliisista, käyttämään puheenvuoron. Jos voisitte vain pitää puheenjohtajanne kiinni, niin olisimme hyvin kiitollisia. Kiitos. Eh, det är en fantastisk möjlighet för mig att komma som eh, som polis från Göteborg, Sverige och få berätta. Kiitoksia. Tulin tänne paikalle kertomaan Ruotsista meidän toiminnastamme. Olin toivonut, että olisitte voinut olla meidän kanssamme tuolla kaduilla öisin ja nähdä mm, ihan silmästä silmään, millainen tuo ihmiskauppa on ja millainen kuva siitä meillä on. Minulla ei ole paljon aikaa käytettävissä, niin joten tässä nyt sitten panen kaasun pohjaan jos nyt näin voisi sanoa. Olen työskennellyt tämän asian parissa seitsemän vuoden ajan ja se on kyllä aika likaista työtä ihan alusta loppuun. Olen ollut Kirgistanissa, Kazakstanissa, Kazakstanissa Moldovassa. Minulla on käynyt vieraita Nigeriasta, Tanskasta, Norjasta, luonnollisestikin Saksasta, Hollannista, Italiasta. Minulla on ollut mahdollisuus puhua kaikkien näiden maiden edustajien kanssa – ja se on valtavan mielenkiintoista, sitä oppii paljon ja ainakin kuvittelee saavansa selkeän kuvan siitä, mistä tässä on kysymys. Näiden vuosien aikana olen oppinut näistä keskusteluista eri ihmisten kanssa, jotka usein tulevat maista, jotka myyvät nuoria poikia ja tyttöjään länteen tai niihin maihin, joissa olot ovat paremmat kuin omassa maassa. Kelpohan se ei varmaankaan ole toisen ihmisen ostaminen siitä syystä, että siihen on mahdollisuus, siihen, että siihen on rahaa, siitä syystä, että halutaan seksiä tämän pojan tai tytön kanssa. Siitä syystä, että halutaan henkilö halvaksi työvoimaksi tai siitä syystä, että ollaan sitä mieltä, että halutaan henkilö munuainen käyttöön, niin se ei ole mikään syy siihen, miksi asiat toimivat niin kuin ne ovat. Lapsikysymys oli aikaisemmin esillä. Guatemalassa on tällainen valtava ongelma. Viime syksynä kerrottiin nimenomaan tilanteesta siellä. Voidaan ottaa yhteyttä kidnappajiin, osoittaa lapsi, sanoa, että haluan sen ja ja sitten käy kidnappaamassa tuon lapsen vanhemmilta. Lopuksi paperit ja kaikki muut saadaan korruptoituneiden viranomaisten avulla järjestettyä. Tässä pitää nyt sitten puhua ihan hirvittävän lyhyesti, muuten ehdi. Poliisina meillä on kaksi tavoitetta. Pureutua niihin järjestöihin, jotka ovat tämän kaupan takana, ja sitten uhrit, tytöt, pojat, naiset ja miehet, heille tulee antaa mahdollisuus aloittaa kaikki alusta ja luoda parempi elämä. Meidän täytyy ottaa mukaan sosiaaliviranomaiset ja vapaaehtoisjärjestöt mahdollisimman hyvin. Kun puhutaan itse järjestöstä, niin nähdään, että meidän täytyy mm, potkia sekä korkealle että matalalle. Ja näin pääsemme tavoitteeseen, Meidän tulee potkia niitä, jotka ostavat, jos voimme todeta, että ostoja tehdään selkeästi tietoisena siitä, mitä tehdään. Hyvin usein seksuaalitarkoituksessa välttämättä aina ei tiedetä, että kysymys on ihmiskaupan uhrista, mutta monissa muissa tapauksissa on, selvä, on tilanne on aivan selvä, että henkilö ostaa oman nautinnon vuoksi. Puhuisin myös vähän todistajaohjelmasta, joka meillä on paras tapa on antaa siitä esimerkki. Olemme vartioineet asuntoa, jossa tiedämme, että on sisällä kaksi kolme venäläistä tyttöä tai nigerialaista. Ja sitten pyrimme valvomaan tuota asuntoa jonkun aikaa. Tiedetään, että nämä henkilöt asuvat yhdessä järjestön osallisten kanssa. Ja sitten kun meillä on riittävästi todisteita, niin pyrimme katkaisemaan tämän toiminnan. Ennen kuin menemme sisään, otamme yhteyttä sosiaaliviranomaisiin, tiedotamme heille mahdollisimman hyvin tyttöjen tai uhrien tyttöjen tai poikien iästä, heidän asemastaan, tarpeistaan ja sitten pyydämme sosiaaliviranomaisia valmistelemaan jonkunlaisen turvakodin asumismuodon heille. Ja sinne pyrimme sitten poliisin voi viemään uhrit vähitellen. Hyödynnämme myös menetelmää, jossa kuulemme näitä uhreja ja sitten epäilyt vain suljetaan vankilaan, ei, ei, heidän kohdallaan ei ole minkäännäköistä kiirettä. kädessä käymme uurien puoleen, meillä on lyhyt kuuleminen eh, poliisiasemalla ja siellä itse asiassa kysymme vain kansalaisuutta, ikää, nimeä, sitä, mikä niiden henkilöiden nimi, jotka tuolla asunnossa asuivat ja mitä varten he olivat siellä, mitä varten he olivat Ruotsissa. Me emme puhu siitä, miksi heidät on pakotettu tänne, onko heitä myydyt prostituoiduksi, ovatko he pakkotyövoimaa. Siitä syystä, että me tiedämme, että erittäin suurella varmuudella saamme vain valheita vastaukseksi. Heille on kerrottu, että jos poliisi tulee, niin silloin näin ja näin ja näin pitää sanoa, eikä mitään muuta. Ja jos on joku taho, johon nämä henkilöt eivät luota, niin se on kyllä poliisi ja sosiaaliviranomaiset. Ja hyvin monissa tapauksissa heillä ei ole mitään syytäkään siihen. Silloin meidän täytyy ryhtyä rakentamaan luottamussuhdetta. Ajatus on, ja se hyvin usein toimiikin, ajatuksena on, että annetaan heille aikaa, annetaan aikaa kuulla, kuunnella heitä, pyritään rakentamaan luottamusta. Hyvin usein nimenomaan näiden tyttöjen kanssa huomataan, että halutaan, että käydään Göteborgin alueella ja otetaan valokuvia heille huvipuistoissa ja näitä he haluavat lähettää nimittäin vanhemmilleen. Se osoittaa, että kaikki menee hienosti. Ruotsissa voidaan salata se, että ollaan toimittu prostituoituina. En tiedä, miten monta tyttöä olemmekaan kuvanneet Göteborgin nähtävyyksien edessä juuri tästä syystä. Puhumme myös hyvin paljon heidän perheistään, sisaruksistaan. Käymme vaan hakemassa heitä nämä, mm, sieltä turvakodeista, viemme heidät kahville. Emme mainitse prostituutiosanaa ollenkaan, he tietävät tarkalleen mistä on kysymys. Mm, tämähän ovat erittäin älykkäitä tyttöjä. Missään tapauksessa eivät ole tyhmiä aikaa kovissa liemissä keitettyjä. Ja luottamuksen rakentaminen kestää kyllä aikansa. Me keskustelemme kaikesta mahdollisesta, jos on joku, joka on ollut Venäjällä, niin silloin on kiva, kun tämä henkilö tulee venäläisen tytön kanssa keskustelemaan, näyttää vaikka kartalta, että olen käynyt tuolla. Silloin näytetään, että meillä on tietty näkemys siitä, miten asiat toimivat Venäjällä ja tytöt voivat luottaa meihin. Hyvin varovasti voimme lähestyä tyttöjä ja kun me saamme ensimmäisen hymyn, niin silloin on päästy jo jonkun vertaa eteenpäin. Joskus tämä kuulostaa ihan toivottomalta. Minusta se ei kuitenkaan ole sitä. Minusta me voimme ratkaista monia tapauksia. Ihan lopuksi puhuisin tästä seksin ostolainsäädännöstä, millä tavalla se toimii tyypillinen keskustelu, jota meillä on ollut. 18 tyttöä myytiin, vuodessa venäläistä tyttöä myytiin organisaation puolesta. Ja seksin ostajat, miehet, soittivat venäläisen naiselle, joka puhui huonoa ruotsia. Ja tavallinen keskustelu käy seuraavalla, hei tässä on Stig, onko sinulla joku toinen tyttö, en pitänyt Annasta. Joo kyllä, täällä on uusia tyttöjä, sanoi tämä hotellitäti. Voinko ostaa hänet nyt? Joo kyllä, se onnistuu hyvin. Mistä voin hakea hänet ihan tavallista paikasta? Miten maksan? Maksat miehelle, joka tuo hänet paikalle, park- parkkipaikalla. Voinko tehdä mitä haluaa hänen kanssaan? Kyllä. Mutta hänellä ei ole mitään vammoja, kun hän tulee takaisin. No hyvä, sitten annetaan aika, jolloin hän tulee hakemaan tyttöä. Tämä mies on tietysti täysin tietoinen siitä, että hän ostaa ihmiskaupan uhria. Hänelle se on aivan yhden tekevää. Hän on täysin tietoinen ja se on aivan selvää silloin, kun tällaista keskustelua kuullaan. Se, mikä on erityisen tärkeää tällaisessa tilanteessa, on se, että hän on nimenomaan paras todiste ja paras tuki tytölle oikeudessa, sillä me hyödynnämme tätä miestä todistusaineistona. Hänellä ei ole mitään menetettävää, kun hän sanoi, että hän on ostanut organisaatiolle, maksoi niin ja niin paljon, ymmärsin, että siellä oli paljon eri tyttöjä ja niin edelleen. Hän tukee tytön tarinaa, joka muuten jää aivan yksin kolme ja neljä organisaation jäsentä vastaan oikeussalissa. Hän saa näin, hyvin, näin erinomaista tukea. Outoa ehkä ajatella tietyllä tavalla, mutta näin se on kuitenkin. No kai tässä muutama minuutti vielä on. Sitten tilapäinen oleskelulupi. Sitä me, ano, lupa, sitä me anomme heti, kun me saamme uhrin. Ja se merkitsee sitä, että nämä uhrit saavat yleensä olla noin puoli vuotta Ruotsissa – kuulusteluajan tytöt voivat ajatella tilannettaan, he saavat lääketieteellistä hoitoa, jos tarvitsevat sitä, he voivat käydä keskusteluita, jos tarvitsevat, he saavat hieman rahaa, jotta voivat ostaa itselleen jotain, mutta ei mitään suuria summoja, he saavat kohtuullisen asumisen ja meillä on näin tilaisuus myöskin ja varsinkin sosiaaliviranomaisilla sitten auttaa heitä hyvin usein he kärsivät Tukholma-syndroomasta tai Patty Hearst-syndroomasta, mikä johtaa siihen siis, että hyvin usein he asosioivat itsensä tähän kidnappaajan. Steve Harvey, joka aiemmin täällä puhui, hän mainitsi muutamassa tilaisuudessa, että emme ole onnistuneet luomaan vihamielistä ympäristöä näille organisaation jäsenille. Olemme kuulleet tämä usean otteeseen, mutta puhelinsalakuunteluissa muutamassa yhteydessä olemme saaneet kuulleet fuck the police, fuck the Swedish law. Tällä ei voi myydä mitään, koska ostajia ei ole. Eli olemme onnistuneet vähentämään kysyntää, kun olemme potkineet, niin kuten sanoin, sekä korkealle että matalalle tässä organisaatiossa. Kiitoksia. Thank you very much. Thank you very much. I think all can agree that it would be very... Kiitos oikein paljon. Kaikki voimme olla samaa mieltä siitä, että oli tärkeää kuulla teiltä tilanteesta kaduilla. Nyt johtopäätökset. Kaksi kollegaa vielä jättää puheenvuoron kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja etujärjestöstä Kyllä tarvitsee ja Maria Gracia ja Marinaria. Pyydän teitä tänne ylös. Ja, ja. You want to It's okay. Thank, you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt kaksi viimeistä puhujaa ja sitten toivon, että meillä on muutama minuutti aikaa keskustella. Keskustelu voi kattaa kaikki nämä paneelit. Ja sitten Edith Bauer saa ihan viimeisen puheenvuoron. Ratafser on tuomari kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvät naiset herrat. Kiitoksia kutsusta tähän seminaariin. Vaikka kansainvälinen tuomioistuin, rikostuomioistuin sen välineissä – ja Euroopan parlamentin helmikuisessa päätösasemassa puhutte näistä asioista. Analysoin nyt lyhyesti tätä asiakirjaa, joka liittyy ihmiskauppaan ja vastauskysymykseen, onko ihmiskauppa kansainvälisen rikostuomioistuimen asia. Se ei ole ihan niin selkeä kuin voisi kuvitella. Yhtäältä ihmiskauppa sinänsä ei kuulu kansainvälisen rikostuomioistuimen alaan. Jos katsotaan, mitkä ovat rikoksia ihmiskuntaa vastaan artiklan 7.1 nojalla, vain toimet, jotka ovat ihmiskaupan kaltaisia, mutta eivät kuitenkaan vastata ihmiskauppaa, löytyvät sieltä. Kohda 71c. Puhutaan ähm, seksuaalisesta väkivallasta ja siihen verrattavista toimista. Ja artiklassa 71k on klausula generalis, ja siinä puhutaan rikoksista ihmiskuntaa vastaan – ja siinä puhutaan kaikki toimet, jotka ovat samantyyppisiä ja jotka aiheuttavat suurta kärsimystä tai vammoja henkisesti tai fyysisesti. Ja tässä puhutaan toimesta pikemminkin seuraamusten puolesta kuin varsinaisesta toiminnasta. Kuitenkin ihmiskauppa on mainittu artiklassa 7 ja kohdassa kaksi on selvitetty, mikä on kohdassa yksi lueteltujen toimintamuotojen merkitys ja laajuus. Artikla 72c, jossa viitataan vuoden 1926 orjuus yleisopimukseen, todetaan, että orjuuttaminen on toimintaa, jossa omistetaan henkilö ja käytetään valtaa henkilön kaupassa, erityisesti kun kyse on naisista ja lapsista. Lisäksi rikoksen liittyvät elementit, tämän asiakirja, joka jollain tavalla voidaan auttaa tuomioistuinta tulkintakysymyksissä. Siellä puhutaan tästä enemmän sanotaan, että jotta orjuttamisrikoksen tunnusmerkit täyttyvät, rikoksen tekijän on pitänyt käyttää valtaa henkilöön tai henkilöihin ostamalla, myymällä, lainaamalla tai pahoinpitelemällä näitä henkilöitä tai riistämällä heiltä vapauden. Lisäksi on alaviite, jossa sanotaan, ilmeisesti näiden välineiden laatijat eivät kovin paljon uskoneet tuomareihin ja heidän kykynsä soveltaa näitä sääntöjä. Koska tässä alaviitteessä yritetään sitten paremmin selittää, mitä on tarkoitettu. Ja tässä alvitessa 11 todetaan, että on käsitetty, että tässä kohtaa liittyvään käyttäytymiseen liittyy ihmiskauppa, erityisesti naisten ja lasten kauppa. Ja sama sanamuoto sitten esiintyy myöhemmin, jossa puhutaan seksuorjuudesta. Kaikki Käyttäytymismuodot, jotka on lueteltu artiklassa 7, ovat rikoksia ihmiskuntaa vastaan aina, kun ne ovat osa laajempaa ja systemaattista hyökkäystä jotain kansanosaa vastaan. Ja yleisesti oikeudellisessa kielenkäytössä puhutaan kontekstuaalielementistä – Säännöstö ja kansainväliset välineet viittaavat sekä orjuuttamiseen että ihmiskauppaan kiellettyinä toimintamuotoina. Ne ovat toisistaan erilaisia kuitenkin siinä, miten siinä suhde on muotoutunut. Perussäännössä ihmiskauppa on yksi muoto, joka saattaa liittyä orjuttamiseen – Kansainväliset välineet puhuvat orjuttamisesta käytännösmuotona, joka saattaa liittyä ihmiskauppaan. Eli toisin sanoen, ihmiskauppa on kapeampaa kuin orjuttaminen, kun taas tilanne on päinvastainen kansainvälisten välineiden osalta. Tämä osittainen limittäytyminen saattaa vaikuttaa oikeuskäytäntöjen koordinointiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ja tuomioistuimen toimintaa johtaa täydentävyysperiaate. Perussäännön johdantoosassa on todettu, että valtioiden vastuulla on tutkia ja asettaa syytteitä pahimmissa kansainvälisissä tuomioissa ja tuomioistuin astuu mukaan kuvan vain silloin, kun valtio ei halua tai ei pysty näin toimimaan. On aika selkeää, että jos kyse olisi toiminnasta, joka selkeästi kuuluu orjuttamiseen, niin kuin se on määritelty perussäännössä, kansainvälisellä rikostuomioistuimella olisi toimintaoikeus ja täydentävyyssääntöjä voitaisiin täysimittaisesti soveltaa. Mutta jos on kyse on toiminnasta, joka on muuta kuin orjuttamista, mutta joka kuitenkin olisi ihmiskauppaa, kun ajatellaan, miten tämä on määritelty kansainvälisissä välineissä. No, tämä nyt on akateeminen kysymys, koska tosiasiassa nämä kaksi sanamuotoa ovat minusta aika samantyyppisiä. No, kaksi toimintatapaa on mahdollista. Yhtäältä voidaan katsoa, että ihmiskauppa pitäisi määritellä niin kuin se on määritelty kansainvälisissä välineissä. Mutta kaikki toiminta, joka ei sovi tähän kapeaan määritelmään – ei näin ollen kuuluisi kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta-alaan. Ja tämä johtopäätös saisi tukea periaatteelta, jonka mukaan näitä sääntöjä tulkitaan. No, minä en ota kantaa nyt kumpaankaan suuntaan. Sanoisin vain, että olipa lähestymistapa mikä tahansa, on selvää, että ainakin yksi sääntö perussäännöistä edistää tiukkaa yhteis- tiivistä yhteistyötä kansallisen ja kansainvälisen oikeuden välillä myöskin kysymyksissä, jotka liittyvät ihmiskauppaan. Ja artiklassa 93.10 on todettu, että tuomioistuin saattaa toimia yhteistyössä valtioiden kanssa – ei pelkästään näiden rikosten osalta, jotka kuuluvat sen toimintapiiriin ja joita tutkitaan tai joista on kansallisella tasolla asetettu syytteitä, vaan myöskin toiminnasta, joka on vakava rikos kyseisen valtion rikoslainsäädännössä. On selvää, että ihmiskauppa oli sitten mukana perussäännössä tai ei, on ilman muuta vakava rikos kaikkien luokitelmien mukaan. Ja on selvää, että kansainvälinen rikostuomioistuin on yksi niistä instituutioista, jotka torjuvat yhtä aikamme suurinta vitsausta vastaan. Rikos, kuten on sanottu, joka on loukkaus ihmiskunnalle. Näin ollen minun mielestäni viittaus tuomioistuimeen ja sen perussääntöön luettelossa, jossa puhutaan näistä eri kansainvälisistä välineistä, olisi ehdottomasti paikallaan. Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana Italiassa toimijassa syyttäjänä olen huomannut, että yhteistyö kaikilla tasoilla, kaikkien istuinten välillä on erittäin tärkeää, jotta voidaan torjua kaikkia rikollisuuden muotoja. Kiitos. Thank you very much. Now we have one more. Kiitos oikein paljon vielä. Toinen loppupuheenvuoro Maria Gracia Giammarinaro, joka on Etyjin ihmiskauppaa vastustavan ryhmän koordinaattori. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aluksi kiittää EVFM-valiokuntia siitä, että sain kutsun tänne mahdollisuuden osallistua tähän tärkeään seminaariin. Haluaisin lyhyesti puhua omasta mandaatistani. Olen erityisedustaja joka luotiin vastustamaan ihmiskauppaa vuonna 2003. Meillä on vahva mandaatti kaikilta 56 osallistuvalta valtiolta etyjissä vastustaa tätä tämän päivän orjuutta holistisesti ja tavalla, jossa otetaan huomioon ihmisoikeudet. Minun mandaattini kattaa etyjin mandaatin kolme ulottuvuutta. Poliittinen sotilaallinen ympäristö, inhimillinen ulottuvuus, mutta perinteisesti lähinnä tässä ajatellaan ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa ihmiskaupan vastaisen taisteluun. Me olemme yhteistyössä hallitusten kanssa, annamme teknistä tukea ja apua, jotta voimme auttaa hallituksia, viranomaisia kehittämään hyvää ihmiskaupan vastaista toimintaa. Me myöskin toteutamme tutkimuksia, arvioimme valtioita. Ja halusin painottaa myöskin sitä, että me olemme tukemassa ihmiskaupan vastaista liittoutumaa. Ensi viikolla järjestetään tämä liittoman konferenssi, jossa puututaan tärkeään kotona tehtävän työn ongelmaan. Siis ihmiskauppa – joka kohdistuu juuri kotona tehtävään työhön. Tämä on ala, jota ei kovin paljon tunneta eikä tutkita tällä alkaa. Tämä on ensimmäinen seikka, jonka halusin sanoa. Lähitulevaisuudessa minä haluan keskittyä erityisesti ihmiskauppaan, joka on työperäistä. Jotain on tehtykin, joku puhutaan ihmiskaupasta, jonka tarkoituksena on prostituutio, mutta oikeastaan näihin työ kysymyksiin ei ole niinkään puututtu. Jos puhutaan työvoiman hyväksikäytöstä ja ihmiskaupasta tässä yhteydessä ajatellaan maataloutta, elintarvikejalostusta, rakennussalaa ja niin edelleen. Me ymmärrämme, että ihmiskauppaa tapahtuu valitettavasti todella paljon. Se on valtavan suuri ilmiö, paljon suurempi kuin mitä luulimme vielä muutama vuosi sitten. Olisin ensinnäkin sitä mieltä, että kieltämättä moniin toimiin on lähdetty kansainvälisessä yhteisössä. Hallitukset ovat tehneet paljon, jotta voitaisiin puuttua ihmiskauppaan. Mutta nämä toimet eivät riitä, kun ajatellaan, miten suuresta ilmiöstä on kyse. Joten on aivan välttämätöntä – tunnistaa monia muita ihmiskaupan uhreja, asettaa syytteeseen monia rikollisia ihmiskauppaan syyllistyviä. Europolin Steve Harvey sanoi, että ihmiskauppa on edelleen sellainen rikollisuuden ala, jossa ei ole paljon riskejä, jos ajatellaan kustannushyötyanalyysiä, jonka ihmiskauppaan syyllistyvät tekevät. Ihmiskauppa on siis paljon helpompi olla kuin muut rikollisuuden alat. Ja siitä on tulossa loputon tulon lähde. Ja tämä on todella suurten voittojen rikollisuutta ja sitä tehdään, jotta voidaan tukea muita laittomia markkinoita, huumekauppaa, asekauppaa ja jopa terrorismia. Tämän tyyppisestä laajuudesta on kyse. Meidän on luotava, kuten Steve Harvey sanoi, viemillisempi ilmapiiri ihmiskauppiaille ja suojelevampi ilmapiiri näille uhreille. Tutkimukset osoittavat, että nämä kaksi asiaa ovat selkeässä yhteydessä. Tietenkin Ihmiskaupan uhrien suojelu on välttämätön kysymys ajatellen ihmisoikeusstandardeja, mutta hyvät käytänteet joissain EUn jäsenvaltioissa, etyin jäsenvaltioissa osoittaa, että tämä on myöskin paras tapa vastustaa ihmiskauppaa. Haluaisin muistuttaa siitä, mitä Ruotsin poliisin kollega – sanoi tästä luottamuksen rakentamisprosessista. Sitä tarvitaan, jotta voidaan auttaa ihmiskaupan uhreja. Tämä tietenkin vaatii hyvää tikkaa paikalleen. Tässä tarvitaan laivantaviranomaisille hyvää koulutusta. Lisäksi vaaditaan läheistä yhteistyötä laivantaviranomaisten – ja kansalaisjärjestöjen välillä. Haluaisin sanoa muutaman sanan tästä direktiivin luonnoksesta. Jolla halutaan ennaltaehkäistä ihmiskauppaa, taistelusta vastaan ja tukea uhreja. Me pidämme tätä Euroopan komission ehdotusta tervetulleena. Hyvä, että on otettu tällainen holistinen lähestymistapa. Siinä on innovatiivisia määräyksiä – myöskin verrattuna Euroopan neuvoston yleissopimukseen, joka luo jo korkeat standardit ihmisoikeus kannalta. Haluaisin muistuttaa siitä, että yksi tärkeimmistä uutuuksista direktiiviehdotuksessa on se olettamus, että uhria on autettava heti, kun nähdään, että – kyseessä saattaa olla ihmiskaupan uhri. Uhria siis autetaan, tuetaan, kun hän on oletettu uhri. Tämä on ihan eri lähestymistapa verrattuna siihen, mitä tapahtuu ihan päivittäin EUn jäsenvaltioissa, jolloin toimivaltaiset viranomaiset usein vaativat jotain päätöksiä viranomaisilta ennen kuin lähdetään auttamaan uhria tai tukemaan uhria millään tapaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällainen suojeleva toiminta pitäisi saada paikalle kaikissa tilanteissa, jossa helposti voi olla tällaista hyväksikäyttöä. Ilon edustaja aivan oikein sanoi, että, työ, sanoi, että työsuojelutarkastajilla on tärkeä rooli, kun tarkastetaan ja tunnistetaan mahdollinen hyväksikäyttötilanne työpaikoilla. Kaikki tilanteet myös, jossa maahanmuuttajia pidetään esimerkiksi odottamassa palauttamista. Näin voidaan ehkä nähdä, että jotkut näistä henkilöistä ovat ihmiskaupparikoksen uhreja. Haluaisin myöskin sanoa, että yksi tärkeä määräys direktiivissä on se, joka koskee ehdotonta tukea. Syistä, jotka mainitsin, uhria pitäisi auttaa, jos epäillään, että kyseessä on uhri Tämä tarkoittaa sitä, että apua ja tukea tulisi antaa alusta asti ilman mitään ehtoja. Eilen julkaistu teksti, neuvoston teksti, ottaa esiin huolestuttavia rajoituksia tähän määräykseen, joka liittyy ehdot annettavaan tukeen. Todella kehottaisin Euroopan parlamenttia parantamaan tekstiä tältä osin. Niin tätä hyvin selkeästi annetaan oikeaa suuntaa tässä kysymyksessä, että tukea on annettava ilman mitään rajoituksia ehdoitta. Voisin myöskin mainita vielä pari seikkaa. Euroopan parlamentin toiminta voisi olla tässä ratkaisevan tärkeää, jotta voitaisiin parantaa neuvoston julkaisemaa tekstejä. Ekstraterritoriaalinen päätäntävalta on ihan selvää, että ihmiskauppaan syyllistyvät rikollisryhmät, järjestöt, jotka eivät perinteisesti ole järjestäytyneen rikollisuuden muotoja, jotka ovat jossain tietys, tiety, jotka toimivat tietyllä alueella, vaikka eteläisessä Italiassa. Kyse on usein ulkomaisesta mafiasta, järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka järjestää toimijan siinä maassa, missä hyväksikäyttö tapahtuu. On ratkaisevan tärkeää, että EUn jäsenvaltiot kantavat vastuun siitä, että nämä ulkomaiset rikolliset joutuvat syytteeseen silloin, kun rikollisen toiminnan keskiössä on EU-jäsenvaltio. Tämän pitäisi olla sitova ei ainoastaan EU-kansalaisille, vaan myöskin niille, jotka oleskelevat EUn alueella. Kolmas parantamisen vara – liittyy tähän oikeudelliseen apuun. Sitä tarvitaan heti, kun on tunnistettu ihmiskaupan uhri. Uhrin pitäisi voida tehdä perusteltu päätös siitä, miten toimii tilanteessaan myöskin rikosoikeudellisten menettelyiden osalta ja pitäisi voida myöskin huolehtia siitä, että uhri voi vaatia korvausta. Oikeudellinen edustus ja neuvonanto mielellään ilmaiseksi pitäisi turvata, erityisesti lapsiuhreille. Haluaisin myöskin painottaa, joku muun sanoma, Silvia Kosta muistaakseni sanoi keskustelun aikana, että todella toivomme, että direktiivi 81 2004 oleskeluluvista saadaan pian uudelleen tarkasteluun. On ihan totta, kuten monet puhujat ovat painottaneet, että aina uhrit eivät pysty yhteistyöhön – lainvalvontoviranomaisten ja oikeusviranomaisten kanssa. se, että oleskelulupadirektiivin mukaan myönnetään yhteistyön pohjalta, on merkittävä este sille, että kehitellään tehokasta ihmiskaupan vastaista toimintaa. Siis tukea pitää saada ehdoitta. Ja tämän pitäisi johtaa siihen, että muutetaan ihmisoikeus keskeisemmäksi myös maahanmuuttopuolta tässä asetuksessa. Haluan myöskin sanoa, että me painotamme valvontamekanismien merkitystä. Me olemme kehitelleet etyissä yhdessä Euroopan unionin kanssa paljon työtä, mitä tulee instituutioiden luomiseen ja kansallisiin esittelijöihin – Joten toivon, että tämän direktiivin kautta voidaan edistää tätä prosessia. En halua toistaa sitä, mitä täällä on sanottu siitä, että priorisoidaan lasten oikeuksia. Haluaisin vain sanoa, että pidämme hyvänä komission tiedonantoa ja neuvoston johtopäätöksiä yksin matkustavien alaikäisten osalta. Ja haluaisin myöskin painottaa sitä, että että päiväisten käytäntöjen pitäisi muuttua tässä yhteydessä. Ei mitään standardiolettamuksia, kun on kyse lasten palauttamisesta, vaan huolehdittava siitä, että otetaan huomioon lapsen parhaat edut lapsen edustajan kanssa. Läinen lapsen edustaja pitää saada mukaan latimaan ratkaisua. Kaikki yksin kulkevat lapset voisivat olla lapsi kaupan uhreja. Ja tähän asiaan on löydettävä ratkaisu. Kiitos. Thank you very much. I think the reality is that... Kiitos oikein paljon. Tosiasia taitaa olla se, että keskusteluun ei ole aikaa. Haluaisimme ehdottaa Libe ja Fem valiokunnan jäsenille, että panelisteille voitaisiin esittää kysymyksiä ja me voisimme välittää ne edelleen puhujille ja pyytää kaikkia puhujia antamaan vastauksia tältä pohjalta, koska ei nyt näe, että muutamassa minuutissa voitaisiin saada vastauksia niin moniin kysymyksiin, joita meillä varmasti kaikilla on. Joten kiittäisimme jälleen kerran kaikkia edustajia. Meillä on muutama minuutti aikaa, joten annamme nämä minuutit yhteisesti esittelijälle Edith Bauerille pyydän jonkinlaista yhteenvetoa tästä iltapäivästä. Kiitoksia. Minulla on aika paljon, aika paljon sanottavaa, mutta haluaisin nyt vain kiittää kaikkia läsnäolijoita, ne jotka ovat jääneet tänne loppuun saakka, esittelijöitä ja kuulijoita. Kun laadimme tätä seminaarin ohjelmaa, mietimme kolme ja puolta tuntia ja ajattelimme, että meillä on paljon liikaakin aikaa, mutta meillä on nyt kaikille varmaan se tunne, että olisimme tarvinneet vielä paljon aikaa, olisi ollut vielä paljon sanottavaa, mutta nyt aika ei ole rajoittamaton ja haluaisinkin vain sanoa, että on selvää, että meillä on paljon kysymyksiä, enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta yksi asia on nyt varmasti kaikille tullut selväksi. Meillä on hyvin suuri vastuu. Meidän täytyy tällä alalla todellakin tehdä jotain. Ja tietysti on hyvä, että meillä on asiasta eurooppalainen yleisopimus. Puhuttiin myöskin Euroopan neuvoston sopimuksesta. Ja on hyvä, että meillä on hyviä oikeusperustoja. Lissabonin sopimus. Mutta myöskin on esteitä, joista on selvittävä komission raportissa ja ehdotuksessa. No, siinä on hyviä kohtia, mutta ne eivät välttämättä riitä ennaltaehkäisyyn ja jotta voitaisiin kehittää uhrien suojelua. Tässä ehdotuksessa on keskitytty muutamiin aihealueisiin ja tietysti on myöskin tehtäviä, jotka eivät liity pelkästään lainsäädäntöön. Ja Steve Hardihan tästä jo puhui aika paljon on toleranssia ihmiskaupan suhteen. Eli jos tähän työhön käytetään vähän varoja, niin silloin ehkä hyväksytään myöskin se, että yrityksessä on töissä myöskin ihmiskaupan uhreja ja kukaan ei ole sitä kiinnostunut. Me ehkä vähän ummistamme silmiämme, emmekä halua puuttua näin monimutkaisiin kysymyksiin. Eli lopuksi vain sanoisin, että meidän kaikkien vastuu on toimia tässä. Me voimme toimia tehokkaasti ja me voimme torjua ihmiskauppaa ja meidän täytyy toimia tässä tehokkaasti ja ihmiskauppaan liittyvää suvaitsevaisuutta pitää vähentää. Julkisuudessa ei tällaista ihmiskauppaa tulisi hyväksyä. No tietenkään normaalisti tällaista nyt ei hyväksyä, Heidin kanssa meillä on suurempi vastuu, koska me olemme aktiivisia osallistujia tässä lainsäädännössä ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta ihmiskauppaa saadaan vähennettyä. Ja haluaisin vielä kovasti kiittää siitä, että olette paikalla. Kiitos.